morning, dear Hyvää huomenta, arvon kollegat. Aloitamme nyt kokouksen. Siirrymme kohtaan kuusi esityslistalla kohti lopullista ALV-järjestelmää ja ALV-petosten torjumista. Esittelijä on Werner Langen. Hän tulee esittelemään mietintöluonnoksensa. Ja ainakin hän saman tien puheenvuoron. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Mietintö luonnossa käsittelee lähinnä komission tiedonantoa 7. päivältä huhtikuuta. Kyse on ALV-toimintasuunnitelmasta. Ennen mietintöluonnoksen antamista päätimme, että käsittelemme ALV-petoksia. Moskovici sitten esitteli toimintasuunnitelman, joka menee jo oikeaan suuntaan, mutta pääasiallinen ongelma ALVn osalta ei kuitenkaan tällä ratkea minun mielestäni nimittäin valtaisat AV-petokset, jotka vievät 170 miljardia euroa vuodessa ALV-menetyksenä. ALV on merkittävä tulonlähde, 7 prosenttia PKTLstä on kyseessä ja miljardi, puhujakorja, biljoona euroa on kyseessä vuosittain. 7 prosenttia mikäli tästä on petoksia, niin pitkällä aikavälillä, kun tarkastellaan, että räätyyttävää petosta, petosta on ja aivan yhtä paljon kuin ennenkin petoksia, jotta vähentyneet, pikemminkin lisääntyneet. Vuosikausia on taisteltu LV-petoksia vastaan ilman suuria tuloksia. Mietintöluonnoksessa, jonka nyt olen teille esittänyt ja kansaatavilla kaikilla kielillä, tässä on normaalit rajoitukset ollut käytössä, mutta pyrin sen tekemään lyhyesti ja ytimekkäästi jotakin ehdotuksia. Ensimmäinen niistä on se, että vuodesta 1993 lähtien, jolloin ALV-direktiivi saatiin, todettiin jo, että mahdollisimman nopeasti saadaan lopullinen ALV-järjestelmä aikaan. Tästä on kulunut yli 20 vuotta ja lopullista järjestelmää ei ole vieläkään. Moskovici on todennut, että vuoteen 18 mennessä 25 vuoden jälkeen alkuperäisestä tavoitteesta tämä lopullinen järjestelmä vihdoinkin pyritään saman aikaan. Minun nähdäkseni meidän täytyy pyrkiä siihen, että lopullinen järjestelmä saadaan, koska petoksia ei pystytä muuten torjumaan nykyjärjestelmän valossa. Lisäksi on paljon tieteellistä näyttöä ja tutkimusta, jonka valossa voidaan pohtia viittä vaihtoehtoa. Niin yhteydessä täytyy ottaa huomioon, kuinka paljon byrokratiaa voidaan purkaa ja samalla taistaa paremmin petoksia vastaan. Moskovici on näistä viidestä vaihtoehdosta ottanut esiin kuitenkin vain kaksi ehdotuksena. Näistä täytyy puhua. Nyt täytyy pistää merkille, että yhteistyö jäsenvaltioiden kesken toimii kaikkea muuta kuin hyvin. Mitään riittävää tiedonvaihtoa ei ole ollut, ja karusellipetoksetkin ovat mahdollistuneet. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdessä maassa kun on kyse alven petos, ALV-velvollisuuksista, sitten toisesta maasta tätä tietoa enää löydy. Tästä menee miljardeja jälleen kerran menetyksinä, kun alveita ei peritä. Jäsenvaltiot eivät ole kunnolla tehneet työtään, koska tällä on mahdollista. Siksi Moskovitsa voidaan oikein ehdottaa, että modernia teknologiaa täytyy käyttää paremmin hyväksi tiedon vaihtamiseksi verohallintojen välillä niin, että hyvin nopeasti oikea-aikaisesti irtoidaan vaihtaa eikä viiveellä loppumakseja, jonka pitäisi loppujen lopuksi maksaa alv. Sitten saattakin kadota, mikäli viiveitä syntyy. Direktiivissä todetaan, että lopullinen järjestelmä pitää luoda niin, että alkuperämaassa maksettaisiin alv. Käytännössä kuitenkin määrämaaperiaate tällä hetkellä pätee huolimatta siitä, mistä tavara tulee, määrä maassa lopullinen asiakas joutuu maksamaan alveen. Tämä on kilpailun kannalta neutraali järjestelmä. Alkuperäinen tarkoitusperä oli se, että alkuperämää sen käyttöön. Tämä voidaan toteuttaa vain ainoastaan sitten, kun ANV-kannat jäsenvaltioiden kesken ovat suhteellisen lähellä toisiaan. 15 vuotta sitten jo käytiin keskustelua tästä. Komissio teki ehdotuksensa niitä alin kanta olisi vähintäänkin 4 prosenttia ja korkeinkin kanta oli määritelty niin, että alkuperämaaperiaate toteutuisi ilman suurta vääristymää. Yksimielisellä päätöksellä valtiot loppujen lopuksi neuvostossa päättivät, että määrämaa periaatetta täytyy muuttaa sitä koskevaa ehdotusta. Sitten toinen seikka, alennetun alveen kannata. Osittain kyse on perinteistä niin sanottu ison Britannian nolla av kanta niin sanottu leima verokanta on viimeisin esimerkki. Senkin yhteydessä voidaan ihmetellä, miksi e- esimerkiksi eläinlääkkeet Iranista voidaan tuoda nolla-alv-kannalla Ison Britannian ja sitten Suomen järjestelmä puolestaan, mikäli sokeille ilmaiseksi annetaan radioita käyttöön esimerkiksi, silloinkin voidaan soveltaa nolla alv-kantaan jäsenvaltiot ovat sopineet yhteisistä puitteista, ei yhteisistä alvekannoista suinkaan, mutta yhteisistä puitteista on sovittu, joiden sisällä määritellään, mitä palveluita voidaan antaa matalammalla alvekannalla tai jopa ilman alveita. Nyt on tehty ehdotus, että alennettu alvekannat eivät saa olla sosiaalipolitiikan välineitä, vaan pikemminkin ne ovat sallittu esimerkiksi elintarvikkeiden yhteydessä laajalta katsottuna ja kaikki muu tässä järjestelmässä täytyy ottaa tarkastelun kohteeksi. Sitten on vielä aivan uusi ongelma. Tämä liittyy kysymykseen, kuinka tämä palvelu tai tavara toimitetaan digitaalisesti vai fyysisesti. Yhteisöjen tuomioistuin on todennut, että kun on kyse digitaalitoimituksista, silloin täytyy periä sama alvekanta kuin muutenkin. Amazon Luxemburgissa esimerkiksi on harjoittanut tiettyjä käytänteitä ja taksivaliokunnasta tiedämme, miten Amazon toimii, joten huolimatta siitä, miten tavarat tai palvelut toimitetaan, täytyy olla sama kohtelu. Ja sitten tämä käänteinen verovelvollisuus, reverse charges järjestelmä. Tämä tarkoittaisi sitä, että loppu kuluttaja kantaisi edenkin alveesta kustannukset, mutta välivaiheessa syntyy hyvin paljon pk-yrityksille taakkaa ja suuri valvontataakka jäsenvaltiolle. PK-yritysten rahoitusongelmat, niiden vuoksi pitäisi vähentää tätä byrokratiaa. Siksi rajat ylittävillä aloilla pitäisi paremmin koordinoida toimia viranomaisten kesken. Ja käänteinen arvonlisäverokanta tai verovallisuus on otettu ja käyttöön joillakin aloilla, aloilla, joilla on erittäin suuri petosalttius. Noilla aloilla tällaista käänteistä järjestelmää on jo käytetty. Tsekin hallitus ja Alankomaiden ehdotus juuri tukevat tätä ajatusta käänteistä verovelvollisuutta. Komissio epäsuorasti on myönteisesti arvioinut tätä. Siksi ehdottaisinkin, että tieteellisen, tieteellisiä tutkimuksia tehtäisiin tästä käänteisestä järjestelmästä sen vaikutuksista mikäli otettaisiin määrämaa periaatteeksi ja käänteinen verollisuus yleisesti ottaen, mitä tästä seuraisi. Ja sitten viimeinen seikka vielä, jonka mainitsin jo, byrokratia, joka koituu varsinkin pk-yritysten kontolle raskana taakkana. Ne ovat eri asemassa kuin suuret yritykset. Oikea-aikaisesti pitää verot maksaa, verot joutuu maksaa usein etukäteen. Nyt se keskustella, pitäisi joutuu keskustelemaan, käymään keskustelua viranomaisten kanssa ja tästä tulee taakkaa. Tätä pitäisi yksinkertaistaa, kun on kyse rajatulittavasta kaupasta. Viimeinen seikka. 23 vuotta nyt on kestänyt, eikä virkailu ole saatu yleistä ALV-järjestelmää. Nyt nopeasti tämä järjestelmä pitäisi saada aikaan. Tässä olet ydinkysymykset. Tälläkin alalla koska jäsenvaltiot eivät ole osoittaneet, että ne itse voivat ratkaista ongelman näissäkin avainkysymyksissä. Pitäisi käyttää normaalia lainsäädäntömenettelyä neuvostojen parlamentin välillä, eikä pidä vaatia yksimielisyyttä neuvostossa, koska muuten tämä kestää ikuisuuden. Tässä tarvittaisiin perusopimuksen muutoksiakin, että voitaisiin taistella ALV-petoksia vastaan. Ei minä halua nyt määritellä ylintä tai alinta alv-kantaa, enkä puuttua kansalliseen lainsäädäntöön tai kansalliseen toimivaltaan, kun on kyse verotuksesta, mutta haluan enemmän harmisointia, parempia menetelmiä ja ennen muuta tarvitsemme parempaa sopusointia jäsenvaltioiden kesken ne, jotka systemaattisesti pe- tekevät petoksia ovelalla tavalla – ja mahdollistavat veronkierron ja veropetokset, jotka sitten koituvat tavallisen työntekijän ja veronmaksajan selkänästä maksettaviksi, koska tavallinen kansalainen näin ei voi veroja kiertää tai petoksiin ryhtyä. Kiitoksia paljon esittelen. Nyt tässä ryhmän nimissä Elisa Ferreira. President, eu estou a falar em nome do... Kiitoksia. Puhun varjoesittelijän Sannin nimissä. Hän nyt ei tänään päässyt paikalle koska hänellä on tärkeitä asioita hoidettavana Brysselin ulkopuolella. Eli hän pyysi minua puhumaan puolestaan. Mielestäni tämä asia on erittäin tärkeä ja pidän hyvänä tätä mietintöä, jonka Langen on laatinut. Mietinnössä puututaan näihin päätavoitteisiin, eli parlamentti ja komissio. tekevät yhdessä työtä ja panevat pisteen tämänhetkiselle järjestelmälle, jota ei voida hyväksyä. Järjestelmässä on kattavaa ALV-petosta, eli tärkein tavoite ja se, mitä meidän täytyy saada aikaiseksi yhdessä, on voimakas kanta, jotta voidaan päättää tämä siirtymäjärjestely, joka on ollut voimassa 23 vuotta. Meidän täytyy muuttaa kokonaan se tapa, jolla ALB kysymyksiä hoidetaan, jotta voidaan välttää näitä alb petoskandaaleita ja muutenkin suoran verotuksen alalla. Eli komission kanssa tämmöinen valiokunnan täytyy tehdä yhteistyötä. Vuosien varrella on nähty erinäisiä tutkimuksia, joissa on ehdotettu ratkaisuja näihin ongelmiin. Nyt komissio on tarttunut tiettyihin ajatuksiin, joita olemme esittäneet, että siihen on syynsä. Nyt täytyy katsoa näitä yksityiskohtia. Monia kohtia pitää hioa ja parantaa, niin kuin aina, jotta nämä muutokset saavat aikaan todellisia muutoksia. Ja olen täysin samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että meidän pitää olla hyvin varovaisia ja meidän ei pidä sälyttää pk-yritysten harteille liikaa hallinnollista taakkaa. Meidän pitää olla varovaisia ja meidän täytyy keskustella kunnolla näistä yksityiskohdista komission kanssa, jotta voimme varmistaa, että perustavanlaatuisesti muutetaan tapaa, jolla ALV-kysymyksiä käsitellään. Ja myöskin sanoisin, että mitä tulee näihin tuotteisiin, joihin sovelletaan alennettua ALV-tasoa, niin on muistettava, että meillä on tiettyjä vaihtoehtoja. Niitä pitää punnita tarkkaan. Ja on selvää, että on tiettyjä arkaluontoisia kysymyksiä. Esimerkiksi tärkeät tuotteet – jotka tällä hetkellä joista tällä hetkellä maksetaan korkeita veroja tietyissä maissa ja sitten toisissa maissa ei ollenkaan veroa. Meidän täytyy katsoa näitä vaihtoehtoja tarkkaan, kun puhutaan vaikka kulttuurista ja koulutuksesta. Mutta siitä huolimatta meidän ei pidä keskittyä ainoastaan tähän kysymykseen. Meidän ei pidä haaskata aikaa tähän vaan meidän pitää keskittyä veronkiertoon ja petoksiin. Nehän ovat nyt se avainkysymys, joihin meidän pitäisi nyt keskittyä. Mutta vielä kerran korostaisin, että päätöksentekoprosessi EU-ssa verokysymyksissä on edelleen suuri este edistykselle, jota haluaisimme tapahtuvan sekä suoran että välillisen verotuksen alalla. Nyt on oikea hetki pohtia uudelleen tätä tilannetta, kun katsotaan, miten sisämarkkinat ovat kehittyneet. Eli meidän täytyy katsoa tätä perussopimusten valossa, koska neuvostossa tilanne on nyt aika hankala, kun ajatellaan kansalaisten tilannetta. Ja missä Bert Luke. Bernd Lykke sitten ECRn nimissä, olkaa hyvä. Vielen Dank, Herr Kiitoksia, puheenjohtaja. Tämän asian samoin kuin edellinkin puhuja, kun on kyse ALVsta ja sen keräämisestä nyt täytyy nopeasti toimia asialle, koska suuri osa arvista menee hukkaan petosten vuoksi. 170 miljardia euroa mainittiin, en tiedä mistä tämä luku tuli, mutta su- joka tapauksessa suuruusluokka on huolestuttava. Plus miinus on valtaisa summa on tässä petostelle petoksille alttiina, joten hyvin suurta toimintatarvetta tässä on joka tapauksessa. Pidän hyvänä tietystikin sitä, että komissio on esittänyt toimintasuunnitelman asiaa varten. Kuitenkin kesti hyvin pitkään, niin kuin eilenkin puhujat, edestäkin puhujat ovat todenneet, ennen kuin tähän päästiin. 23 vuotta on kulunut ennen kuin tuomosta ryhtiin toimiin. Pidän myöskin hyvänä sitä, että komissio lopullisesti on päättänyt, että määräpääperiaate otetaan tavoitteeksi lopulliseen ALV-järjestelmään. Tämä on oikea tapa toimia. Tämä on kilpailun kannalta neutraali vaihtoehto, kun otetaan Euroopan laajuinen av järjestelmä käyttöön. Alkuperämaan periaate olisi toiminut, ja komissio on sitten loppujen lopuksi tehnyt tämän u asiassa. Komissio on ottanut siis määrä maaperiaatteen ja johdonmukaisella tavalla. Sen täytyy pistää tämä periaate täytäntöön ja ryhtyä sääntelyyn, sääntelyn laatimiseen. Tieteisiä tutkimuksia on olemassa, jotka tarjoavat erilaisia vaihtoehtoja, kuten esimerkiksi sen, että sen osalta, miten arvejärjestelmä kannattaa laatia. Ja komissio on valinnut näistä vain kaksi jättänyt muut huomiotta. Minun mielestäni on hyvä, että Langin mietinnössään viittaa siihen, että tämä suunnanmuutos, jonka komissio on tehnyt, on ongelmallinen ja että on tärkeää pohtia näitä muitakin vaihtoehtoja, esimerkiksi onko nykyisen alveen keräämisestä tämä käänteinen verovarallisuusperiaate esimerkiksi minun mielestäni on aivan suotta jätetty sivuun. Komission pitäisi olla tässä hieman rohkeampi tässä ei pitäisi pelkästään vaatia sitä, että pohditaan muitakin vaihtoehtoja, koska niitä on jo tarkasteltu ja jo, ei pelkästään tarkasteltu, joitakin on kokeiltu käytännössä. Tässä pitäisi esittää mennä pidemmälle ja aivan selkeästi todeta, että tämä käänteinen verovelvollisuus pitää todellakin ottaa käyttöön. Tässä viittaisin siihen, että voimme erottaa yhtäältä päätöksen perussuuntauksista alvejärjestelmän kannalta alkuperämaa versus määrämaa periaate. Ja meidän, me voimme ja meidän pitääkin vaatia sitä, että määrämaa periaate otetaan käyttöön. Ja sitten tästä voidaan erottaa se kysymys, kuinka alv kannetaan, koska tämä voidaan erottaa tästä alkuperämaa periaatteesta. huolimatta siitä, kumpi vaihtoehto on kyseessä, voidaan käyttää joko normaalia menettelyä tai käänteistä menettelyä. Jäsenvaltioita sitten voisivat itse päättää, kumman valitsevata Ja se, että vaaditaan yksimielisyyttä, kun muutetaan ALV-direktiiviä, minun mielestäni tässä pitäisi saada riittävästi joustavuutta käyttöön jäsenvaltioille. Ja kysymys, kuinka ALV kannetaan, jäsenvaltiot voivat mikäli jäsenvaltio voi tämän itse päättää, niin jotkut voivat päättää silloin perinteisestä menettelystä tai käteisestä verovallisuudesta sen mukaan, kuinka paljon voidaan luottaa yksityiskauppaan maassa ja kuinka suuri alttius siellä on petoksille. Onko petosten mahdollisuus suurempi vai pienempi kuin nykyisessä menettelyssä, mikä otetaan kääntelemenettely käyttöön. Muuten jäsenvaltiolle pitäisi jättää tämä päätöksenteko. Tämä olisi minun vetoomukseni. Niin kuin komissiokin vaatii, niin kuin esittelee ehdottaa, tietystikin komission täytyy tehdä tietty päätös siitä, mihin suuntaan asiaa viedään, vaikka vaihtoehtoja on monia. Kaikkia vaihtoehtoja ei voida ottaa mukaan lainsäädäntömenettelyvaiheeseen niin kuin mietinnössäkin todetaan, nyt täytyy selkeästi antaa suuntaa sille, mitä tulevaisuudessa tehdään, ja riittävästi tehdä joustavuutta, ja myöskin jäsenvaltio täytyy jättää vielä päätäntävaltaa sen osalta, kuinka alve kannetaan. Mitä tulee sitten alennettuihin alv-kantoihin? Niistä sanoisin vain, että periaatteessa valtioiden täytyy itse voida päättää alv-kannoistaan ja siitä, miten asia hoidetaan. Mutta kun markkinan avoimuutta halutaan, silloin alennetut alvikannat täytyy rajoittaa ja mahdollisimman yhtenäinen järjestelmä täytyy saada aikaan. Ja PK-yritysten kustannukset täytyy pitää matalina. Ja päätän puheenvuoron kohta yksimielistä menettelyä päätöksentekotapaa ei pitäisi noudata tässä kysymyksessä. Se pitäisi käynti saada perussopimuksen muuttaminen aikaan hyvin paljon ikäviä asioita voidaan saada aikaan, mikäli pyydän anteeksi. Minä päätän puheenvuoroni ihan kohta. Ihan kohta puheenjohtaja, ihan kohta. Yksimielinen päätöksenteko minun mielestäni siitä pitää, täytyy pitää kiinni. En halua tässä perusopimisen muuttamista. Edustaja Jack Alder-ryhmästä. Kiitos puheenjohtaja. Meillä on hyvä mietintö käsissämme. Kittäisen esittelijä muita kollegoita. Keskustelussa on jo paljon sanottu. Suurimman osan kanssa olen samaa mieltä. ALV-veropetosten määrä on skandaali. Emmekä ole vielä kyenneet ongelmaa ratkaisemaan. Kuten esittelijä mainitsi, meillä on pohjohtajamaan ehdotus käänteisestä verovelvollisuudesta. Ja käsittääkseni se on ainoa aloite tällä hetkellä, ainakin ainoa äskettäinen. Meidän pitäisi perehtyä tämän asian lisäksi, kuten todettiin, meidän pitäisi tutkia myös pilottiprojekteja, kuten neuvosto totesi. Pilottiprojekteja ei saa selvitellä käänteisen velvollisuuden vaikutuksia. Tämä vähentäisi pk-yritysten hallinnollista taakkaa. Olen samaa mieltä, että, että jäsenvaltioiden verohallintojen välistä yhteistyötä täytyy lisätä. Komission ehdotus antaa lisää vapauksia jäsenvaltiolle päättää alemmista ALV-kannoista on askel oikeaan suuntaan. Kaiken kaikkiaan olemme oikealla tiellä. Kiitos esittelijälle ja kollegoille. Thank you very much. Now... Kiitoksia paljon. Seuraavaksi kuoryhmän nimessä Paloma López Bermejo. Buenos días, presidente, y gracias. Huomenta puheenjohtaja, kiitoksia. Tämänhetkinen ALV-järjestelmä on tehoton ja epäoikeudenmukainen, sitä pitää uudistaa. Olen samaa mieltä komission ja esittelijän kanssa tästä, mutta tässä kyse ei ole pelkästään hallinnollisesta ongelmasta, vaan poliittisesta ongelmasta, ja meidän täytyy miettiä nyt, miten tätä veroa sovelletaan. Erityisesti, miten se vaikuttaa sosiaalisesti. Kun käytetään alennettua että kantaa tiettyihin tärkeisiin hyödykkeisiin, esimerkiksi kulttuurihyödykkeisiin, niin tämä on tärkeää, jotta voidaan välttää se, että eniten maksavat ne, joilla on vähiten. Meidän täytyy demokratisoida näiden elintarvikkeiden tärkeiden hyödykkeiden saatavuutta. Meidän täytyy liittää verot rikkauteen ja lisätä luksustuotteiden verotusta. Ja komission ehdotus on vähän kaksitahoinen. Siinä ollaan nyt pidentämässä toisaalta tätä järjestelmää ja siinä ei mitenkään voida taata tätä progressiivisuutta. Tai sitten meidän pitäisi miettiä näitä hallinnollisia kysymyksiä. Ja aikaisemmissa suosituksissa on vain sanottu, että että se olisi vaikuttanut vain siihen, että eriarvoisuus kasvaa. Tämä liittyy nyt tähän veron regressiivisen luonteeseen ja myöskin siihen, että petokset ovat keskittyneet suuriin yrityksiin. Ja myöskin komissio on havainnut näitä hallinnollisia puutteita ja monia tot- toimia voidaan toteuttaa, mutta tärkein on se, että on poliittista tahtoa tehdä tämä ja jotta petokset saadaan päättymään. Sitten on toisia toimia ja haluaisin ottaa siellä esiin sen, että on tärkeää, että hallinnot ja kansalliset tarkistukset tehostuvat ja että on enemmän koordinointia, kun torjutaan petoksia. Ja Euroopan pitää olla johtajana tässä prosessissa, koska tarkistukset, kuten esimerkiksi omassa maassani ovat tehty, eivät sovi yhteen verotuksen oikeudenmukaisuuden kanssa. Kiitoksia vihreiden nimissä. Kiitos puheenjohtaja. Komission ALV-toimintaohjelman monet piirteet ovat meille tervetulleita ja jaamme komission tavoitteen vähentää ALV-petoksia EU-ssa. Ja pitää pitää huolta, että yrityksien, erityisesti pk-yritysten hallintotaakkaa ei saa lisätä. Tällä hetkellä meillä on monimutkainen tilkkutäkki, jossa on monenlaisia poikkeuksia ää, ei ainoastaan koske verokantaa, vaan sitä, mikä sen tasaveltu mihinkään. Me kannatamme yhtenäistä EUn e alv järjestelmää joka perustuu kohdemaahan. Ko- komissio menee oikeaan suuntaan, joskin hyvät ja huonot puolet täytyy arvioida huolellisesti tämä yhden lukun järjestelmä, joka on uuden järjestelmän pohja, joka mahdollistaa sen toiminnan. Sen täytyy oppia tämän digipalveluiden mini äh, yhden lukun järjestelmästä, joka on aiheuttanut paljon taakkaa mikroyrityksille äh, Yhdistyneessä kuningaskunnassa muualla. Äh, ongelma, että on mikroyrityksiä, joille tämän luukun käyttäminen on niin kallista, että ne lopettavat kaupan EU-ssa tai kokonaan, kuten omassa maassani on käynyt. Me tarvitsemme korvaava järjest- korvausjärjestelmä, joka mahdollistaa osallistumisen PK-yritysten täytyy myöskin voimakkaasti voida osallistua ALV-paketin luomiseen, joka niitä koskee tiettyjen tuotteiden erityisverokannat ovat monimutkainen asia, kuten muut ovat jo todenneet. Komissiolla on kaksi vaihtoehtoa, joissa joko arvioidaan nykyistä tuoteluotelua tai annetaan lisää joustavuutta jäsenmaille tuotteiden valinnassa ja verokannan valitsemisessa. Kummassakin lähestymistavassa on hyviä huoneen puolia. Me kannatamme sitä, että lähetymistä tapahtuisi enemmän poikkeuksia, jos vähemmän toisaalta, mistä on tärkeää jäsenvaltiot jäsenvaltiolle jää rajoitettua vapautta kansallisten preferenssien mukaan päättää erityisistä verokannoista, jotka heijastavat maittaisia kulttuurisia preferenssejä varvaisuusperiaatteen mukaan. No, minä ajattelin varat, varvaisuusperiaate, mutta tarkoitettiin tietysti läheisyysperiaatetta. Kestävyys tai oikeudenmukaisuusperiaatteesta pitää olla mahdollisuutta arvo, arvonlisän vapauteen. Ajattelemme esimerkiksi tamponeja ja sitten myöskin lämpöeristystuotteita ja muitakin mahdollisuuksia pitäisi olla. Me halusimme vähentää äh, verokilpailun lisääntymistä ja riitojen lisääntymistä. Äh, tällä vähennetään riskejä ja optimistisesti voisi ajatella, että neuvostossa voisi olla helpompikin sopu aikaa. Koordinoitu EU-ALV lähestymistapa voisi vaikuttaa tuotteiden kuluttamisprofiileja, jotka olisivat ihmisille ja ympäristölle parempia. Sillä myöskin äh, loisi disinsentiivejä haitalliselle kulutukselle, ottaisi ulkoisvaikutukset huomioon. Ja tätä vaihtoehtoa arvioitiin komission tutkimuksen vuodesta 2008, ja nyt kun meillä on merkittävät neuvottelut neuvoston kanssa, on oikein hyvä hetki panna tämä politiikka taas pöydälle. Thank you, Mark. Marko Zanni seuraavaksi present, but... Ei tarvitse paikalla Barbara Kappel sitten. No sieltä mennään menetelmän puhujalistaa. Högmark. Thank you very much and uh, thank... Kiitoksia. Kiitoksia Langenille. Yksi lyhyt huomio. Jos me emme ajattele nyt pienyrittäjiä ja heidän kykyään toimia digitaalisilla markkinoilla – niin silloin häviämme kahdella tavalla. Ensinnäkin digitaalinen kauppa heikkenee ja samoin sisämarkkinoiden syveneminen, mutta myöskin ALV-tulot vähenevät. Joko petoksia on helppo käsitellä tai sitten yrittäjien on vaikea käsitellä niitä todellisella tavalla. Eli se liittyy sitten järjestelmän monimutkaisuuteen. Mielestäni on erittäin tärkeää, että meillä on nyt lähestymistapa, joka ratkaisee monia ongelmia, jotka tällä hetkellä estävät PK-yrityksiä ja uusia yrityksiä toimimasta sisämarkkinoilla. Ja mielestäni nyt meidän täytyy hoitaa näitä ongelmia. Monet ihmiset myöskin komissiossa ovat nähneet tämän ongelman, mutta eivät ole tehneet sille mitään – emmekä voi vaatia kilpailukykyisiä sisämarkkinoita, jos ei vaadita sitä, että nämä ongelmat ratkaistaan, jotta joka, ikäin, joka ikinen yrittäjä pystyy hoitamaan näitä ALV-kysymyksiä. Eli yksinkertaistamista tarvitaan, jos haluamme torjua veropetoksia ja lisätä digitaalista kauppaa. Pervanche Beres. Pervanche Beres seuraavana. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijälle Pyydän anteeksi, että en ollut paikalla silloin, kun esittelitte mietinnönne, mietinnön, mutta olen lukenut sen tarkalleen kohta kohdalta. Kolme huomiota. Ensimmäinen niistä liittyy kysymykseen kevättävästi ole uusi. Karuselipetokset nimittäin ja kysymys, jonka hyvin tunnemme. Meillä on ollut tilaisuus jo puhua tästä aiemminkin. Tänä päivänä havaitaan, että Komissio haluaa puuttua asiaan vakavasti otettavalla tavalla, niin kuin komissio myöskin puuttuu veronkiertoon yleisesti ottaen. Tässä on paljon työsarkaa. Meidän täytyy tukea tätä komission pyrkimystä, jotta tässä päästään eteenpäin. Mutta tähän emme pääse. Tässä yksi käsittele, mitä toinen tekee. Meidän täytyy taistaa kaiken tyyppistä veropetosta vastaan, mukaan mukana ALV-petoksia vastaan, ilman että kuitenkaan tuhotaan sisämarkkinoiden toimintaa ja elinvoimaa. Kolme huomiota tässä valossa. Ensimmäinen liittyy ALV-järjestelmän mukauttamiseen, jotta se vastaa paremmin modernin talouden ja digitaalitalouden tarpeita – ja otetaan käyttöön niin sanottu yhden toimipisteen järjestelmä, yhden lukun järjestelmä. Tässä komissio menee oikein suuntaan, niin sitä täytyy tukea. Toinen huomioni liittyy siihen, että mikäli tavoitteena on pitää yllä sisämarkkinoiden toimintaa, olen tässä samaa mieltä Högmarin kanssa, mikä on epätavanomaista. PK-yritykset ja niiden tilan täytyy ottaa vakavasti huomioon. Pilottihankkeet, jotka liittyvät äh, siihen, että tavallaan käänteinen taakka otetaan käyttöön, käänteinen verovallisuus. Tässä sisämarkkinoiden henki täytyy muistaa, mitä pitäisi kiinni myöskin OECDn BEPS-aloitte, jonka puolesta olemme verran aiemminkin. Ja tästä täytyy olla erittäin valppaina tässä ei pidä ryhtyä purkamaan logiikkaa ja mennä puhtaasti kansalliseen ajatteluun. Kyse myöskin eurooppalaisista, eurooppalaisista veron tulolähteistä. Meitä tästä karusenpetoksia vastaan ja pitää parempana sitä, että yhteistä sisämarkkinoiden peruspilaria ei tässä pureta. Mistä joustavuutta täytyy jättää järjestelmään niin, että voimme päästä kilpailun vääristämistä, joita on syntynyt, koska alv-järjestelmät ovat niin erilaisia jäsenvaltioiden kesken. Nykyjärjestelmässä on tällaista kilpailun vääristämää. Ja olen täysin samaa mieltä kohdan 28 kanssa tässä päätösauselmassa. Now I would Kiitoksia. Nyt vielä antaisin puheenvuoron komission edustajalle, herra Raponille. Kiitos puheenjohtaja. Lyhyesti puhun, vaikka paljon kysymyksiä esitettiin. Toimintasuunnitelma pyrkii erityisesti siihen, että neuvosto antaa selkeitä suosituksia, eli on aika tehdä päätöksiä. Siitä syystä käsittelemme useampia aiheita. Petoksen vastainen taistelu, perinteisen keinoin, jossa komissio ehdottaa jäsenvaltioiden hallintojen yhteistyö parantamista se hyvin. Tilintarkastustuomioistuimeen kertomus osataan sen selvästä. Tätä myös vahvistaa myöskin vapaaehtoista sääntöjen odottamista, Täytyy vastata se, että ne tehot, jotta tämä saadaan kohta, Koskee niiden täytyy paljon helpommin suoriutua velvollisuudesta. Näistä hallinnollisista tavoitteista ja niiden vahvistamisesta olemme melkein kaikki samaa mieltä. Ja sitten ALVstä. Täytyy tehdä selväksi, että komissio on arvioinut kaikki mahdolliset vaihtoehdot. Me tutkimme 12 vaihtoehtoa, tarkasteltumme niitä jäsenvaltioiden kanssa ja talousten toimijoiden kanssa – jäljelle jäi viisi mahdollista ratkaisua. Ulkoinen konsultti tarkasteli näitä viittä vaihtoehtoa ja tämän tutkimuksen pohjalta DG Taxudin sivulla julkaistun tutkimuksen perusteella valitsimme yhden vaihtoehdon, eli yhteisön välisten toimijoiden, sisäisten toimijoiden käsittely. Me haluamme tiputtaa 40 äh, miljardilla ALV-petoksia, eli 80 prosentilla. Komissio valitsee tämän käänteisen verovelvollisuuden. Äh, tämä käänteinen verovelvollisuus ei yhteensä tasolla vähentäisi petosta näin paljon, siksi hylkäsimme sen käänteisestä verovelvollisuudesta valitsee myös vähän hämmennystä koskien erottelua kotimaisten ja EUn sisäisten toimijoiden välillä. Yhden maan sisällä tämä on yleinen ALV-periaatteen vääristymä. Ja mitä parlamentin edustaja totesi, mä olen selväksi, että täytyy säilyttää ALVn perusperiaate, eli prosenttiosuusmaksut. Kaikissa maissa on klassinen järjestelmä yhtä lukuun näyttämättä. Yhdysvalloissa on oma järjestelmä sitä kutsutaan myyntiveroksi, joka muistuttaa voimakkaasti käänteistä verovelvollisuutta. Ja täytyy todeta, että Yhdysvalloissa korkein aste on 89 prosenttia ja Yhdysvalloissa petosaste on noin 30 prosenttia. Vaikka kuvitella, että meillä on EU-ssa 25 prosentin veroaste jopa. Näette, miten tämä itsemaksaminen käytännön verovallisuus vaikuttaisi. Siksi komissio suhtautuu aika varovaisesti tähän, mutta päätetään, että pyrimme yhteiseen arvonlisäverojärjestelmään. 113 artikla perussopimuksessa kannustaa meitä lisääntymään lähestymiseen, ei vähempää. Kaksi jäsenmaata on herättänyt esittänyt kysymyksen, onko perussuomalaisten mukaista sitä lähettämistä. Me, jos meillä olisi maittain poikkeava järjestelmä, se maita, jotka pyrkivät kotimaassa soveltamaan tätä käytöstä verovelvollisuutta, sillä kynnyksenä 10 000 euroa. Meillä olisi kaksi LV-järjestelmää yhden maan sisällä. Karusallipäätösten riski jäsenmaiden sisällä syntyisi tästä. Siksi komissio on varovainen ja tarkastelee näitä järjestelmää selomia riskejä muille jäsenmaille. Me perehdymme poikkeamaan mahdollisuuteen. On mahdollista, että verottamattomia tuotteita päätyisi toiseen jäsenmaahan. Ja se, että AV kerättäisiin viimeisessä vaiheessa, eli loppukulutuksessa, luisi merkittäviä riskejä tietyille jäsenmaille. Siksi komissio suhtautui erittäin varovasti tähän. pitäisikö näitä perustavista kysymyksistä tarjota poikkeamia. Sitä täytyy vakavasti miettiä. Jos pilottijärjestelmät olisivat ensimmäinen askel yhteiseen aluejärjestelmään, joka perustuisi itsemaksettamiseen, miksei? Mutta jäsenvaltioiden pitäisi omistautua tuolle asialle, mutta neuvoston keskustelu selkeästi osoittanut, että enemmistö jäsenmaista ei ole valmis äh, etenemään tätä itsemaksettamista maailmanjärjestelmä monimutkaisuus. On väärin sanoa, että komissio ei tehnyt mitään 20 vuoteen. Meillä on paljon tiedonantoja. Viimeksi neljä vuotta sitten vihreissä kirjassa oli paljon vaihtoehtoja. Olemme pyrkineet yksinkertaistamaan muodollisuuksia pk-yrityksillä toimintasuunnitelmassa. Olemme pyrkineet korjaamaan tämän yhdenlukujärjestelmän ja mini yhdenlukujärjestelmän lukujärjestelmän puolia. Pyrimme ottamaan huomioon mahdollisuudet pk-yrityksille. Sekin on mukana ehdotuksessa. Raponi. Kiitoksia, Raponi. Sitten esittelijä. Loppupuheenvuoro. Ja. So, vielen Dank äh, für... Kiitoksia tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Tästä nyt näkee, kuinka hankala tämä aihe kaiken kaikkiaan on. Ja erityisesti haluaisin totea, että Raponi on oikeassa ei johdu komissiosta, että edistystä ei ole tapahtunut, vaan siitä, että jäsenvaltiot ovat tässä vastahakoisia. Ja tämä liittyy tähän yksimielisyysperiaatteeseen ja lukee ehdottaisin tässä, että puitedirektiivissä, siis ei nyt tässä kysymyksessä tämähän kuuluu jäsenvaltioiden päätöksentekoon, niin ensimmäisellä lainsäädäntökaudella olin esittelijänä – mitä tuli näihin ylimpiin ja alimpiin verokantoihin. 15-25 prosenttia, 25 prosenttia mennyt läpi, mutta muistan, että kahdessa suurimmissa jäsenvaltiossa ministerit, koska keskustelimme kummankin kanssa 98-99, eli Saksa ja Ranska, silloinhan siellä oli määrä enemmistöpäätös, siis tämän puitteen osalta, ei näiden verokantojen osalta. Eli tämä ei ole komission syytä. Ja sitten nämä yksittäiset kommentit. Eli puutun näihin tärkeimpiin kohteen. Eli tämä alennettu arvonlisäverokanta, nehän ovat Portugalissa hyvin erilaiset, Ferreira, eli kuudesta 23 prosenttiin ja Saksassa 7-19 prosenttiin, Espanjassa 4 10 ja 21 Iso-Britanniassa nollasta 25 prosenttiin. ja tarkistin nämä. Eli myöskin mitkä asiat tässä ovat mukana tai missä peritään nollaveroa. Niin voidaan puhua oikeudenmukaisuudesta, peruspalveluista, sosiaaliturvakysymyksistä, mutta kun kyse on yhtenäisistä puitteista, niin tämä olisi huomattava edistysaskel ja komission ei pitäisi ehdottaa, että vai jätetään täysin vapaat kädet. Ja sitten toinen kohta, petosten torjunta. Olemme samaa mieltä tästä kysymyksestä. Ja mitä tuli tähän River Charge-menettelyyn, nythän on jo rajat ylittäviä tapauksia. Ja esimerkiksi vihreiden kollega esitti eri vaihtoehtoja, eli voitaisiin katsoa, voitaisiinko jäsenvaltioissa toimia eri tavalla. Esimerkiksi PK-yritysten taakkaa voitaisiin helpottaa. Mielestäni tästä kannattaa keskustella, ja sitten komission kanssa myöskin vielä otamme tämän asian esille. Katson nyt sinne komission virkamiehen suuntaan, siellä kyllä pudistellaan päätä. Mutta uskon kuitenkin, että modernilla teknologialla ja jäsenvaltioiden yhteistyöllä voidaan huomattavasti helpottaa tilannetta. Muistan, kun puhuin kreikkalaisen valtiovarainministerin kanssa, hän sanoi, että ALV-tulot ovat nousseet huomattavasti sen jälkeen, kun todet, käytettiin Kreikassa automaattiset kassat käyttöön. Niitähän on nyt valtaosassa jäsenvaltiossa, ei kaikissa, se on ihan totta. Tässä on eroja. Eli tässä on tätä siirtymämenettelymahdollisuutta sovellettu. Ja millaisia ratkaisuja on tarkistettu näissä tutkimuksissa? No viisi eri vaihtoehtoa on tullut esille. Olen katsonut näitä tietoja. Ne ovat tällaisia tilastoja, eli millaisia järjestelmiä voidaan käyttää, miten ne vaikuttavat. Eli tieteellisesti tästä asiasta voidaan keskustella, mutta komissio on jo todennut, että haluamme vain yhden järjestelmän. Haluamme nyt torjua näitä karusellipetoksia ja muut kysymykset jäävät nyt syrjään ja sanomme, että jäsenvaltiot saavat hoitaa ne vapaasti omalla valitsemallaan tavalla. Ja olen nyt yli 20 vuotta ollut parlamentissa ja te nyt vahvistatte sen, että neuvostossa on erimielisyyttä. Olisi hyvä, jos me voisimme julkisesti keskustella tästä ja parlamentti olisi mukana tekemässä päätöksiä. Siis näistä puitteista, ei yksityiskohdista. Eli luke, eli tässäkin kohtaa voitaisiin miettiä, saadaanko tähän enemmistö taakse. Se on kyseenalaista, mutta täällä parlamentissahan ollaan myöskin oltu sitä mieltä, että haluamme tehdä ehdotuksia, vaikkeivat ne saakaan kaikkien tukea taakseen. Ja ehdottaisin, että tämän aikataulun lisäksi järjestäisimme tästä vaikeasta aiheesta kuulemisen. Sen ei tarvitse nyt olla ennen kesätaukoa, koska komissio on ehdottanut, että pk-yritysten osalta tehdään erityinen ehdotus vuonna 2017 ja 2018 sitten se esittelee lopullisen järjestelmän. Eli tässä nyt olisi vielä aikaa kolmannella tai neljännellä vuosineljänneksellä. Voisimme kutsua ALV-asiantuntijoita tänne kuulemiseen, eli tämä olisi ehdotukseni. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Uskon, että ehdotus järjestää seminaari on oikein hyvä. Tulemme pohtimaan tätä esittelijä, neuvottelutiimi ja koordinaattorit voivat tätä tykönään käsitellä. Kiitoksia tästä keskustelusta ja myöskin komissiolle kiitokset. Siirrymme seuraavaan asiaan esityslistalla kohtiin 7 ja 8. Nyt minun täytyy oikeastaan katsoa täällä kalenteria myöskin Langnimietin osalta, missä tämä minun paperini nyt onkaan. Aikaraja tarkistuksia varten 31. toukokuuta kello 12. Tarkistuksia käsitellään 27. kesäkuuta ja Ekon valikunta äänestää 13. kesäkuuta ja tämä menee sitten syyskuun ykköstäysistuntoon. Hyvä, kiitoksia tästä kohta 7 ja kohta 8. Yhteiskeskustelun tietystikin yhteiset säännöt arvopaperistamiselle, eurooppalaisten puitteiden luominen yksinkertaiselle läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle sekä luottolaitosten sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimukset. Esittelijöinä toimivat Paolo Tang ja Pablo Zalba. Haluan kiittää kumpaakin esittelijää erittäin hyvästä ja tyy hyvistä ja tyhjentävistä asiakirjoista, työasiakirjoista. Ainakin saman tien puheenvuoron herra Tangille. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos, Kiitos puheenjohtaja. Aloitetaan keskustelu. Siteräsin sen Michael ja monimutkaisen tuotteita, ää, luodaan ihmisille, jotka eivät koskaan kykene maksamaan tätä takaisin. Tämä McLuhan kirjasto Doomsday Machine, nämä monimutkainen rahoitustava on tätä arvopaperistamista, joka hänen kirjansa aihe ja myöskin päivän keskustelun aiheessa on tätä arvopaperistaminen Onhan se jollain perinteensä Yhdysvalloissa arvopaperistaminen AAA-luokituksella. Sen arvioitu asti oli 0,1 prosenttia, mutta se osoittautui 60 prosentiksi. 16 prosentilla. Se mahdollisti sen, että annettiin ihmisille, jotka eivät kyenneet niitä maksamaan takaisin, niin ne luotiin. Liikelaskel loivat niitä, että niitä jaettiin ihmisille, jotka ovat ymmärtäneet niitä. Ja käytettiin kaikenlaisia keinoja, että saadaan triplaa luokitus. tämä myrkkykokteeli johti tähän rahoituskriisiin, joka oli aivan historiallisen valtava miljoonien, miljardien miljardien koko luokkaa. Ja veronmaksajat maksaisivat, niin tämä perinne täytyy nyt jotenkin ylittää, joten parlamentin kannalta ratkaisevaa. Ja niiden ihmisten kannalta, joita me edustamme, on vasta kysymykseen, mitä olemme oppineet menneisyydestä ja olemme oppineet virheestä. Olen kriittisesti arvioinut komission ehdotusta, jossa elvyttää arvopaperistamismarkkinaa, ja työasiakirja, joka julkaistiin viime viikolla, kertoo ensimmäisestä yrityksestä luoda puitteet, joilla parlamentti voi pitää huolen siitä, että läksyt on opittu. Ja tästä keskustelut ja kommenttien. Minä arvostan kaikkia keskusteluita, kommentteja ja lisäyksiä suuresti. Meidän täytyy luoda siltä arvopaperista, missä puolustajien kanssa, jotka pitävät sitä mahdollisuutta, ja junan ihan pitää hypätä, ja sitten kriitikot, jotka ovat sitä mieltä, että vanhat ongelmat nostavat jälleen päätään. Jälkeen se kuului 83 taloustieteilijän ryhmä, joka ilmaisi huolenaiheensa eilen. Siltojen luominen merkitsee, että meidän täytyy luoda STS, arvopaperistämisen ja pääoma äh, äh, vakavaraisuusasetuksen kanssa. Eli nämä YLS, YLS arvopaperistamiset, yksinkertaiset läpinevät standardoidut. Komission tavoite on luoda turvallisemmat markkinat ja kanavoida pääomaa reaalitalouteen erityisesti pk-yrityksille. Ruparastuminen mahdollistaa, että pankit voivat siirtää riskiä ja myöskin palkintoja tuottoa. Ja se voi luoda terveemmän ja vakavaraisemman pankkijärjestelmän. Se voisi vähentää pankkien maturiteetti, transformaatio-ongelmia, saa luomalla aikaan pitkäaikainen vastattavaa ja vastuuta ja saatavia joka sitten epäsuorasti vapauttaisi pääomaa. Tämä on teoria, mutta todellisuudessa kaikki rahoitusmarkkinoilla on epäsymmetrisen informaation ja moraalikadon ongelmia, jotka täytyy voittaa. Sen lisäksi arvopaperistäminen johtaa rahoitussektorin yhteyksien kasvamiseen ja valvontaviranomaisiltakin saattaa Kadotan näkemys koko markkinoista. Epäsymmetrisen informaation ja moraalikadon tuplaongelma vaatii erityisesti markkinan valvojien ja osanottajien transparenssia, mutta myöskin vastuun täytyy, vastuu täytyy määritellä selkeästi. Ja niitä täytyy olla yhden suuntaiset markkinan osallistujien kanssa. Komission ehdotukset ovat askelia tähän suuntaan, mutta työasiakirjassa on ehdotuksia, joissa on parannuksia, kuten arvopaperistamista tuotteiden julkinen rekisteri ja parempi valvonta. Me tarvitsemme myös valvontaviranomaisten selkeän vastuunjaon. Mutta lopuksi valotan kaksi kysymystä, jotka eivät oikein näkyneet työasiakirjasta, mutta nekin ovat tärkeitä. Ensinnäkin tämä 5 prosentin riskin pidättämis, tämä on se oma lehmä ojassa, se mikä jokaisella jää käteen riskinä. Johtaako tämä siihen, että markkinoiden osapuolten riskit ovat sitten yhdenmukaisia, vai pitäisikö tämän riskin pitäyttämisen olla korkeampi, ja meidän puolemme sitä mieltä, että sen pitäisi olla korkeampi. Sitä on vaikea kysymys, johon pitäisi vastata. Miten takaamme, että rahoitusjärjestelmä tällä vakaantuu? Ja että arvopaperistamisen riskin hajauttaminen ei ole ainoastaan teoria, vaan toteutuu käytännössä. En ole varma, josko seurattavuus Äh, positiotransaktiot ja seurattavuus on riittävää, koska minä haluaisin, että äh, arvopaperi, arvopaperistamisen markkinat olisivat olemassa sekä hyvinä että huonoina päivinä. Sillä jos ne eivät toimi huonoina aikoina, sitten ne eivät äh, luo vakautta ja aina panostaa reaalitalouteen silloin, kun niitä tarvitaan. Sitten näihin tämän kahteen kysymykseen. Kauasti odotetaan keskustelua ja myös eri osanottajien kommentteja. Kiitos. Thank you very... Kiitoksia paljon esittelijälle tästä puheenvuorosta. Nyt puhuu kansanpuolueen esittelijä Otmar Karas. Herr Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tästä luonnoksesta. Meidän täytyy nyt katsoa tätä lainsäädäntöehdotusta Sehän esitettiin 13. syyskuuta 2015. Nythän sitten ensimmäistä kertaa keskustelemme siitä. Maailma ei pysähdy tähän, jos tarjoamme investoijille tätä välinettä, tai jos me emme tarjota sitä, niin silloin täytyy odottaa, että laki saadaan valmiiksi. Eli meidän täytyy nyt panna töpinäksi, koska jos tämä viivästyy edelleen, niin se on erittäin huono luottonottajille, esimerkiksi autonostajille ja myöskin reaalitalouden muilla aloilla. Se aiheuttaa se siis ongelmia. Esittelijä viittasi siihen, että ensimmäisellä kierroksella meidän täytyy keskustella siitä, mitä pitää oppia menneisyydestä. Tässä on suuria eroja Euroopan arvopaperimarkkinat ovat vankemmat kuin yhdysvaltalaiset, mutta toisaalta, mikäli tilanne on tämä, niin meillä ei ole perusteita heikentää sitä. Meillä ei pidä olla heikompaa järjestelmää kuin Yhdysvalloissa. Meidän täytyy muistaa, että meidän markkinamme ovat vankemmat kuin Yhdysvaltojen markkinat. Eli tässä kysymyksessä meidän täytyy nyt katsoa tätä lainsäädäntöehdotusta. Ja esittelijän kanssa olen samaa mieltä siitä, että tämä asymmetrisen tiedon ongelma ja moraalisen moral hazard-ongelma pitää ratkaista, mutta meidän täytyy vaatia selkeitä sääntöjä ja mahdollisimman suurta avoimuutta. Me tarvitsemme selkeät STS-kriteerit, jotka eivät aiheuta epävarmuutta, vaan jotka luovat sitten luottamusta arvopaperimarkkinoihin. Ja sen lisäksi meidän pitää käydä intensiivistä keskustelua mahdollisista tulkintamahdollisuuksia näistä kriteereistä, ja meidän täytyy löytää sitten ratkaisu myöskin rikkomusten osalta, mikäli sanktiot ovat paikallaan. Ja sitten meidän täytyy katsoa, millaisia sanktioita, millaisia välineitä sovelletaan. Ne pitää ottaa mukaan lainsäädäntöön, koska jos lainsäädännössä ei ole sanktioita, niin silloin se on tehotonta. On hyvä, että esittelijä korosti näitä asset-backed arvopapereita. Ja sitten itse sertifiointi ja nämä eri vaihtoehdot, jotka tulivat esille. Meidän pitää odottaa kuulemista ja sitten tehdä sieltä johtopäätöksiä. Ja sitten odottelemme varsinaista mietintöluonnosta tästä aiheesta. Kiitos. Thank you. Kiitoksia, herra Karas. Nyt sitten näissä ryhmän Morten Messerschmidt. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vain sanoa. Heti kätteessä olen hieman huolestunut aikataulusta tämän mietinnön suhteen. Olemme neuvoston puolella havainneet, että jäsenvaltiot ovat onnistuneet pääsemään konsensukseen tai ainakin jonkinlaiseen sopimukseen seitsemässä viikossa. Ja nyt meillä on viiden, meillä on kokonainen vuoden, kokonaisen vuoden suunnitelma. Tämä vain lykkää tarpeellista lainsäädäntöä, mikäli aikataulu on näin pitkä. Näin Tämä vain muotoseikkana. Oimin mainittuna neuvosto epäilemättä on saanut hyvin paljon aikaan, kun se on, se on pyrkinyt parantamaan komission alkuperäistä ehdotusta, mutta on olemassa edelleenkin alueita, joilla meidän täytyy parantaa tekstiä entisestäänkin. Ensinnäkin selven, selvyyden valossa katsoa, että meidän pitäisi keskittää pyrkimyksemme, että selkeyttä ja varmuutta voidaan parantaa sen kun on kyse YLS-arvon jotta voimme lisätä mahdollisuutta saadaan lisää sijoittajille varmuutta. Tiukka sanktiojärjestelmä asiakasuhteen totesi, että arvopaperistamisen suhteen tarvitaan kriteereitä, ja minä näin hieman vaikeuksia tässä suhteessa. Komission kriteereitä on jo neuvostossa otettu rankan kohtelun kohteeksi, mutta tässä on vielä parantamista. Toinen alue olisi näiden omaisuusvakuudellisten kiinelainojen tilanne pk-yritysten kannalta ja muiden kuin pörssiyhtiöiden kannalta, ja yksityisten sijoittajien kannalta. Tämä on edelleen ongelman asia. Nyt ABCP-ohjelmat, jotka toimivat melkoisen hyvin unessa. Ja mikäli komissio sitten rahamarkkinarahastoja rajoittaa niin, että ne rajoittuvat pelkästään näihin omaisuusvakuullisiin kiinalainoihin, niin tämä on asia, johon täytyy kyllä puuttua. Sitten sertifioinnista totean, että tunnen kyllä paljon myötätuntoa sekä teollisuuden ja investoijien näkemyksiä vastaan, että kolmantien osapuolen osallistuminen on tarpeellista, että markkinat saadaan liikkeelle, mutta toisaalta ymmärrän myöskin moraalikadon ongelman. Neuvostomalli, joka liittyy itse sertifiointiin tai omiin ilmoituksiin, niin että optimaalinen kolmannen osapuolen suorittama sertifiointi voitaisiin välttää, niin tämä on ehkä lähinnä minun ryhmäni näkemystä, tämä neuvoston kanta. Sitä julkisen rekisteriin toteaisin, että en näe mitään mieltä, että miksi YLS arvoversioita varten tarvittaisiin tämän julkinen rekisteri. Ei ole, ole varaa tällaisten uusien rakenteiden luomista varten, kun standardoitu taulukotot muutenkin sijoittajien saatavilla. Minun mielestäni tämä kyllä riittää. On jotakin alueita, joilla täytyy vielä paremmin saada aikaan ja jotakin muita alueita, jotka on hoidettu kunta, kuten kolmansissa maissa tehty liikkeelle lasku. Ja pitäisikö tällainen ottaa sitten mukaan EUn yöläis- ja arvovaiheisamisjärjestelmään? Mikäli rajoitumme pelkästään uuden markkinoihin, niin minun nähdäkseni tämä on liian rajoitettua toimintaa. Ja silloin kun on muista, muusta kuin yöläisarvopärjestämisestä tässäkin täytyy pohtia, kuinka suhtautua tällaiseen toimintaan, kuinka se soveltuu tähän, nivoutuu tähän uuteen sään, sääntelyn. Tässä ollaan luomassa kahden tason markkinoita. YLS-arvoapäistäminen ja ei yläs arvoapäistäminen ja tämä jälkimmäinen ei saa joutua epäsuotuisaan asemaan, koska tämä saattaa vaikuttaa sijoittajien kannanottoihin. Tärkeää on riskin ottaa lainanottoon huomioon ottaminen. PK-yritysten lainanotto on usein riskaapelia. Ja kuinka sitten suhtautua tähän? Kun on kyse arvoperistämisestä ja muusta kuin yläsästä. Työasiakirja on, on erittäin hyvä, mutta ole, ilman ilman, olemme mukana sitä parantamassa vielä. Gue. Nyt sitten Kuen nimessä en nyt oikein näe Kuen edustajaa pyydän anteeksi. Alteen edustaja tietystikin ensin, Peter Jacek. Kiitos puheenjohtaja. Selvää on, että korkeatason arvopaperistaminen saattaa lisätä rahoituksen saantia kautta talouden myös pk Ja saattaa selvittää arvopaperistamissektoriin, mutta taataksemme sen, että pk-yritykset voisivat hyötyä tästä STS tai YLS arvopaperistamisesta täytyy kiinnittää huomiota asetuksen ää, sellaisiin kohtiin, kuten ää, ar, ABCP, arvoparistamiset. Komission ehdotuksella on vahva pohja ja komissio on parantanut useampia alueita, kuten ABCP tiedonanto ja myös siirtäjämääräykset. Aikataulu on hyvä kuulla, että esittelijä samaa mieltä. Mutta olisi ollut parempi sopia mutta kunnianhimoisempi aikataulu olisi ollut parempi. Meistä tämä on pettymys. Voisimme työskennellä tehokkaammin ja siirtyä trilogiin nopeammin. mä tämän äskeistä yöllä asetuksen ja pankkiunionin välillä. Olette huomanneet, miten lehdistä on suhtautunut tähän tämän kielteistä, mutta mielestäni oikeutettua. Kiittäisin esittelijä tästä paperista ja mielelläni sitten luen tämän mietintön luonnoksen. Ja sitten käsittelemme tätä yhdessä. Kiitoksia. Kuen edustaja, olkaa hyvä. So, on this Kiitos puheenjohtaja. Tässä tärkeässä asiassa neuvosto ja komissio ovat jo päässeet yhteisymmärrykseen ja meiltä on pyydetty parlamenttina yksinkertaisesti hyväksyntää tälle. Ja tässä on puhuttu myöskin aikataulusta. Meidän roolimme on kuitenkin edustaa kansallisia. Meidän täytyy tiedää, että huonosti hoidettu arvopyöristäminen oli yksi syitä vuoden 2008 talouskriisiin. Ihmiset, joita me edustamme, ovat erittäin huolissaan siitä, että kriisi saattaa toistua uudestaan. On erittäin tärkeää siksi, että teemme työmme kunnolla ja käytämme tämän riittävästi aikaa. Kysymyksiin kuuluu, kenen etujen mukaista on, että tästä näin nopeasti sovitaan? Meillä on sanottu, että tämä auttaa taloutta kasvamaan ja tämä mahdollistaa varojen kulkemisen pk-yritykselle, mutta onko tämä tällainen ratkaisu? Missä on näyttöä siitä, että tarpeellistamisen uudistaminen ja laajentaminen parantaa pk-yritysten asemaa. Pk-yritysten lainanonto ei ole mikään ongelma tässä. Ongelmana on se, että yhteistä toimintaa silloin, kun on kyse verotus- ja verotuskysymyksistä. Säästöpolitiikka on vähentänyt kuluttajan luottamusta ja kysyntää. Tämä on todellinen uhka Euroopan taloudelle. Niilläkään meillä näyttää pk-yrityksiltä itseltään, että niidenkään mielestä tämä ei ole ratkaisu niiden ongelmiin, vaan pikemminkin itse ongelma. EKPn tutkimus toteaa, että että PK-yritykset katsovat arvonverosta yhtenä vähimmistä ongelmista. 11 prosenttia sanoo, että rahansaanti on ongelma. 25 prosenttia sanoo, että asiakkaiden pulla puute on suuri ongelma. On syytä epäillä, että rahoitussektori pikemminkin pyrkii runnomaan tämän läpi. Vihreinä emme millään halua kannattaa arvojärjestämisen laajentamista. Emmekä hyväksy sitä, että rahoitusmaailma tätä painetta tähän suuntaan aiheuttaa. Mikäli näin kuitenkin tehdään, täytyy varmistaa, että riskit poistetaan, että Euroopan kansalaiset ovat suojassa niin, ettei uusi talous- ja rahoituskriisi synny tästä sellainen, jonka virut kansalaiset joutuvat maksamaan. Jotta halutaan varmistaa, että riskejä ei synny, täytyy pohtia tiettyjä asioita mukaan luettuna ne, jotka liittyvät siihen, että aina myyjälläkin jää oma vastuunsa että myyjäkin oma lehmä ojassa. Ja toisaalta täytyy varmistaa, että pankit lainaavat rahaa varovaisesti. että välineitä Niitä on jo ehdotettu tulevien riskien välttämiseksi pankkitoiminnassa. Entä sitten pankkiin va- pankille asetettu vaatimus, että lainoja pitää pitää pari vuotta ennen kuin ne voidaan arvopaperistaa? Ja lisäisikö pankkiin niille kelpoisuutta pidemmällä aikavälillä? Mikäli Euroopasta rajoitetaan niin, syn- niin tyyppisiin kausiluonteisiin lainoihin. Tämä olisi paras tapa varmistaa, että arvopäästömästä myötä ei tynny sellaista roska sisään, roska ulos pyörrettä ja täytyy varmistaa, että kaikkien lainojen täytyy osoittautua arvokkaiksi tai mielekkäiksi ennen kuin ne arvopaperistetaan. Tämä yksi tapa toimia. Kenet sitten pitäisi säännellä arvopapereita? Jatkuvasti teemme virheitä ja luemme tällaisia Byzantin aikaisia järjestelmiä, jotka vastaa liike-elämän toimintaa ja tarpeita. Erityinen arvopaperistaminen, onko tämä sitten tehokas ja toimiva tapa on ratkaista ongelmia? ja kun on kyse liikkeelle laskusta, siellä missä liikkeelle lasku ensin suoritetaan ja missä arvoperät ostetaan, niin me vastustamme tässä itse sertifiointimallia. Ja nykyinen ehdotus, jossa on mukana sanktioita silloin, kun on kyse väärin perusteen tehdystä itsesertifioinnista ja vilpistä niin tuo säännös pitäisi poistaa. Ja makrotason vakavaraisuuden valvonta. Siinä suhteessa pitäisi olla vahva auktoriteetti, jotta voidaan puuttua ongelmiin. Ja sitten tämä arvopapereiden luokittelu tiettyyn arvojärjestykseen pitäisi myöskin estää. Ja tämä on keskeinen ongelma, joka rahoituskriisinkin yhteydessä havaittiin arpaistamisen yhteydessä. Ilomielen jäämme odottelemaan mietinnön esittelijän lopullista mietintöä. Viime viikkoinen työ on sekin erittäin mielenkiintoinen ja odotamme tässä rakentavaa yhteistyötä ja pyrimme yhdessä parantamaan Euroopan taloutta sen sijaan, että tutkitaan tai pitäydytään pelkästään rahoitusmaailman itse asettamiin pyrkimyksiin ja ajatellaan vain rahoitusmaailman etuja. Toivottavasti tähän päästään. No, uh... Kiitos. Marko Sanni seuraavana ei ole paikalla, joten sitten menemme tähän toiseen mietintöön, joka liittyy tähän samaiseen asiaan, eli Pablo Salva, olkaa hyvä. Muchas. Kiitoksia, puheenjohtaja. On selvää, että yksi painopistealue, siis onko kaikki kunnossa? Uh, I mean, apparently the working doc... Anteeksi. Tämä asiakirja ei ole täällä. Saatavilla esittelijä sanoo, että se on jaettu viime viikolla. Onko se jaettu vain varjoesittelijöille, kun meillä ei sitä ole? Voisimmeko saada paperiversion tämän keskustelun aikana? Se voisi olla hyvä juttu. Se on lähetetty sähköpostilla kaikille valiokunnan jäsenille, mutta ei paperilla. Uusien sääntöjen mukaan paperia säästetään ja jotkut asiakirjat lähetetään pelkästään sähköpostitse. Ja mikäli pyydetään, niin jäsen voi saada sen paperilla. Eh, Kiitoksia. Niin, kuten sanoin, on selvää, että tämän lainsäädäntökauden tärkeimpiä tavoitteita on tämä pääomakysymys. Ja ensimmäinen askel ovat nämä kaksi mietintöä, joista nyt keskustellaan. No, miksi pääoma sisämarkkinat ovat niin tärkeitä? Meidän pitää monipuolistaa rahoituslähteitä yrityksille erityisesti pk-yrityksille. Ne eivät voi olla riippuvaisia pelkästään pankeista, vaan niillä pitää olla muitakin rahoituslähteitä. Ja tavoitteena on tietysti edistää kasvua ja luoda työpaikkoja. Yksi perusperiaatteita Euroopan unionissa on tietysti vapaa liikkuvuus, myöskin pääomien osalta. Ja tällä hetkellä se on tärkeämpää kuin koskaan. Ja tämä keskustelu näistä mietinnöistä osoittaa juuri sen. Pääomien sisämarkkina ja arvopaperistaminen rahoitusmarkkinoille johtavat enemmän avoimuuteen, parempaan kilpailukykyyn ja myöskin parempaan tehokkuuteen. Elämme nyt historiallista hetkeä, voimme edetä yhteisillä pääomamarkkinoilla ja voimme nyt hyväksyä nämä kaksi mietintöä, joista tänään siis keskustellaan. Ennen talouskriisiä meillä oli arvopaperimarkkinat, jotka toimivat kohtuullisen hyvin. Ja sitten arvopaperimarkkinat kriisin aikana toimivat suhteellisen hyvin. uudet rahoitussäännöt, joita on hyväksytty, ja myöskin stigma, joka on liittynyt näihin arvopapereihin, on hidastanut tätä kehitystä. Ja on selvää, että meidän on tehtävä jotain tälle asialle. On selvää, että se mistä tänään nyt keskustellaan, ja jos onnistumme siinä, että tämä toteutuu, niin se on mahdollisuus investoijille, se on mahdollisuus parantaa pääomamarkkinoiden toimintaa. Ja tämä on mahdollisuus parantaa myöskin resursseja, jotka johtavat tehokkuuteen, ja voimme lisätä investointeja, voimme monipuolistaa rahoituslähteitä, ja tämä on myöskin mahdollisuus, jotta saamme aikaan kasvua ja pystymme luomaan työpaikkoja. pääomamarkkinoiden pitää toimia paremmin yhteen ja meidän täytyy monipuolistaa näitä rahoituslähteitä. Rahoituslaitoksella on oltava mahdollisuus vapauttaa pääomaa, jotta voidaan helpottaa rahoitusta ja lisätä hankkeiden rahoitusta. Ja sitten näistä mietinnöistä. Mielestäni tässä on nyt kaksi elementtiä, joihin pitää syventyä näissä mietinnöissä. Ensinnäkin tämä preferenssijärjestys näiden metodien osalta. Olemme nähneet, että on erilaisia ehdotuksia. Meillä on ensinnäkin komission ehdotus, sitten on neuvoston ehdotus, sitten EKPn ehdotus ja myöskin Euroopan pankkiviranomaisen ehdotus. Ja tämä on tietysti yksi tärkeimpiä kohtia tässä mietinnössä ja haluaisin nyt kuulla mikä on varjoesittelijöiden kanta ja myöskin muiden kollegoiden kanta tässä kysymyksessä, koska tämä on selvästikin kaikkein tärkein osa tätä mietintöä. Ja ehdoton painopistealue näissä mietinnöissä on myöskin PK-yritysten arvopaperistamiskysymys. Meidän pitää parantaa komission ehdotusta. Meidän on sitten kun tämä on hyväksytty ja nämä on saatu astumaan voimaan, niin meidän täytyy saada pk-yritykset mukaan arvopaperistamiseen. Nehän ovat kasvun ja työpaikkojen luomisen moottori EU:ssa. Uskon, että pääsemme näihin tavoitteisiin ilman, että tämä aiheuttaa epävakautta rahoitusmarkkinoille. Ja tämä on tietysti kaikkein tärkein osa näistä mietinnöistä. Ja kuten Paltan totesi, nämä kaksi mietintöä liittyvät tietysti toisiinsa, ja mehän olemme sitoutuneet niihin kumpiinkin, ja varmaan muutkin varjoesittelijät, eli haluamme tehdä koordinoitua ja tehokasta työtä kummassakin tiimissä, koska siitä koituu sitten hyötyä kaikille. Sitten aikataulu, kuten Paltan totesi, meillä on jo sopimus siitä, Minulle tämä aikataulu sopii, mutta jos halutaan vauhdittaa tätä, niin totta kai se sopii. Mutta meillä tosiaan on nyt ihan kohtuullisen hyvä sopimus aikataulusta, mutta jos kaikki ovat samaa mieltä, niin voimme sitten tietysti vauhdittaa tätä toimintaa. Nyt sitten haluaisin kuulla varjoesittelijöitä ja toivottavasti pystymme tekemään rakentavaa yhteistyötä ja nopeasti voimme sitten todeta, että yhteinen tavoitteemme on se, että luodaan kasvua ja työpaikkoja, että siitä sitten tulee todellisuutta näiden kahden mietinnön ansiosta, josta tänään keskustellaan. Kiitoksia SND-ryhmän nimessä. Fernandes, olkaa hyvä. Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää tästä työstä, jota esittelijät ovat tehneet näiden mietintöjen osalta ja haluaisin kiittää myöskin heidän tiimejään, joita Paltan on ohjannut, mitä tulee näihin arvopaperistamiskysymyksiin ja standardoitu kysymyksiin. Me haluamme toteuttaa nämä, jotta voimme elvyttää markkinoita, kuten aikaisemmatkin totesivat. Siellähän on ollut paljon ongelmia näillä markkinoilla. SNT-ryhmässä olemme miettineet, miten markkinoita voitaisiin nyt elvyttää – ja meidän täytyy edetä nyt varovaisesti. Meillä on ollut erinäisiä ongelmia rahoituskriisin aikana 2007 vuodesta eteenpäin. Ja sitten kun katson näitä riskejä ja kannattavuutta läpinäkymättömien tuotteiden osalta, niin se tilanne ei tullut ihan riittävän selväksi. Ja yksi tämän rahoituskriisin syistä Yhdysvalloissakin oli juuri tämä ongelma joka liittyi riskien ja kannattavuuden arviointiin tiettyjen rahoitustuotteiden osalta. Eli meidän pitää olla hyvin valppaina näissä kysymyksissä, koska emme halua ainoastaan miettiä näitä arvoperistamis- standardinointikysymyksiä, vaan tällä hetkellä keskustelemme siitä, miten voidaan vähentää pääomavaatimuksia tämän tyyppisen arvopaperistamisen osalta. Ja nyt mietimme sitä, miten voidaan keventää näitä pääomavaatimuksia. Ja meidän täytyy olla hyvin varovaisia sen suhteen, mitä teemme näissä asioissa liittyen määritelmiin tämän tyyppisen arvopaperistamisen osalta. Ja nämä mietinnöt liittyvät toisiinsa. Meidän täytyy varmistaa, että nämä STS on, ovat standardisoituja ja läpinäkyviä ja meidän täytyy nyt miettiä uudelleen näitä pääomavaatimuksia. Ja mietinnössä on selkeästi määritelty, mikä on yksinkertaistaminen, arvoaperistaminen. Ja sitten kun näitä pääomavaatimuksia, niiden osalta voisimme olla hiukan kunnianhimoisempia. Eli pitääkö niitä sitten keventää vai ei. No sitten arvoparistamisen tavoite pääomamarkkinoilla on se, että saadaan aikaan todelliset eurooppalaiset pääomamarkkinat. Ja on totta, että asia, josta Paolo Talva puhui, eli hierarkia näissä laskujärjestelmissä pääomamarkkinoilla, johtaa siihen, että meidän pitää luoda sitten erityinen ohjelma, jotta jotta voidaan vähentää luottoluokituslaitosten vaikutusta. Ja nyt sitten tässä mietinnössä annamme hyvin tärkeän roolin juuri näille luottoluokituslaitoksille. Ja tämä on asia, joka meitä huolestuttaa. Eikä ainoastaan tämä asia, vaan myöskin se, että tässä on yhdistetty valtioiden riskit ja arvopyöristämisriskit toisiinsa – ja tässä ehkä tehdään työtä ihan toiseen suuntaan, mikäli halutaan luoda todelliset pääomamarkkinat EU-hun. Ja jos haluamme todella pääomamarkkinat Euroopan unioniin, niin meidän pitää sitten tarkastella kunnolla sitä, mikä on tämä oikea hierarkkinen järjestelmä ja millä tavalla lasketaan näitä pääomavaatimuksia. Ja joka tapauksessa pääomavaatimukset, joita vaaditaan tässä kysymyksessä, tietysti riippuvat suoraan siitä, kuinka paljon läpinäkyvyyttä ja kuinka paljon standardisointia saadaan aikaan arvopaperistamiskysymyksiin, joita käsitellään Paltangen mietinnössä. Eli meidän täytyy tehdä intensiivistä työtä ja jollain tavalla meidän täytyy yhdistää nämä kaksi työryhmää, koska ne eivät voi toimia erikseen toisistaan. Ja meidän täytyy olla hyvin varovaisia näiden markkinoiden elvyttämisessä, koska meidän täytyy valmistaa, että kun katsotaan näitä riskejä ja kannattavuutta, niin niitä pitää arvioida avoimella tavalla. Ja lisäksi jollain tavalla meidän on pidettävä yllä tätä henkeä, joka johtaa markkinoiden, yhteismarkkinoiden luomiseen, ja meidän täytyy välttää se, että markkinat sirpaloituvat kansallisiksi markkinoiksi. Kiitos. Kamal. Edustaja Kamal, olkaa hyvä. Well, thank you. Can I first of all thank Paul and... Kiitos. Ensiksi kiittäisin Paltangin esittelijä ja varjoesittelijöitä. Pakka sanoa, että minä olen hankalassa tilanteessa yhtäältä ymmärrän tämän edistymisen hitaan nopeuden ja toisaalta minä olen sitä mieltä, että meidän täytyy olla erittäin varovaisia ja skeptisiä tämän ehdotuksen suhteen ja tarvitaan, että kuten Paul sanoi työpaperissa, muutkin ovat sanoa, olemmeko todella oppineet kriisiläkset, ymmärrämmekö todella, mitä hyvää arvopaperistamisessa oli ja mitä huonoa. Kun tätä keskustelua nyt kuuntelen, huomaan, että minä käytän me käytämme sitä kieltä, jota ihmiset, jotka meitä sumuttivat, halusivat meidän käyttävän. Me käytämme yhä tätä ilmaisua, omaisuus, ää, vakuuksissa ja arvopapereita, mutta onko mitään omaisuuseriä näiden omaisuuserä vakuuksien kanssa? Mutta Usein se oli vain niin kuin hieno nimi subprime jokolainalle. Ei siellä ollut mitään omaisuutta vakuutena, mutta näiden huijarikkapitalistin kieltä me haluamme käyttää ja sellaisia, jotka meitä halusivat sumuttaa kriisin aikana. Meidän täytyy olla varovaisia, kun me askelitaan luomme arvoparisten markkinoita. Kannatan nopeampaa etenemistä, mutta pidetään huolta siitä, että nopeasti edeteksemme ei pidä unohtua kriisiläksyjä. Älkää me uskoko niitä, jotka meitä huijasivat. Jos jos olette lukeneet Big Shotin tämmöitä kirjaa kriisistä, näemme, että luottoluokitelijat, valvojat, äh, heitä huijasivat paljon välkymät ihmiset, jotka työskentelivät pankissa, jotka lypsivät järjestelmää. Mutta lypsivät järjestelmää saadaan parempaa luottoluokituksia, mutta myöskin pääomavaatimusten kiertämiseksi käyttävät riskipitoisempia äh, välineitä. Tämä olla skeptinen oli kanssa. Minun mutta pakko sanoa, että olen samaa mieltä Molin kanssa, että kysymys tästä onko argumentti arvoparista vapauttaa rahaa pankille lainata pk yritykselle Vai käykö niin, että pk-yritykset ovat, että pankit ovat luoneet, ää, äh, luoneet välineitä ostaakseen sitten lisää rahoitusvälineitä. Tässä taitaisi pk-yrityksiä. Pääomamarkkinoiden idea oli idean piti olla, että luodaan vaihtoehtoja pankkirahoitukselle. Mutta nyt näyttää sille, että meillä on tämä täysin ristiriitainen argumentti, että me vapautammekin pääomaa pankeille siinä toivossa, että nämä pk Nyt yksityiskohtiin. Yksi asia, mihin todella haluan perästyä, tämä luottoriskilaskelmien lähestymistapojen hierarkia Luetaanko sinä liikaa luottoluokituslaitoksen ensinnäkään sisäinen mallipohjainen luokituspohjainen? Voitteko todella luottaa, että pankkien sisäismallit ovat luotettavia? Kuka haastaa ne? Kuka on tarpeeksi välkky haastaakseen pankin sisäisen mallin? Vai sumataanko taas? Luottoluokitusjärjestelmä sitten. Olen kuullut kritiikkiä luottoluokituslaitoksista. Ja sitten jättää tämä standardoitu arvopaperistaminen ja mitä me siitä oikein ymmärrämme? Pidetään huolta siitä, että meillä on aitoja vaatimuksia. E- että malleja ei käytetä järjestelmän pelittämiseksi. Kun 2,8 miljardia miljardia rahoitusvälinettä osa Tuo arvattomaksi AIGssä, niin AIGllä ei ole tarpeeksi pääomaa tapioiden kattamiseksi. Meidän täytyy pitää huolta, että meillä on riittävästi pääomaa silloin, kun asiat menevät pieleen. Se vaatii varovaisuusperiaatteen noudattamista. Kiitos. Kiitoksia paljon Sayed. Liberaalien puolesta Peter, ole hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ennen kuin luen Michael Toirin varjoesittelijän lausuman ja varjoesittelijä, kun ei päässyt paikalle, huomattaisi hieman aikataulusta. Se, että edetään hitaasti, ei tarkoita sitä, että hoidetaan asiat oikein, eikä päinvastainenkaan päde. Olisin todeta, että nyt puhun ryhmän nimissä, en pelkästään, siis en todellakaan tämän alan toimijoiden puolesta. Nyt sitten Mihailin lausuma. Pidän erittäin hyvänä aloitetta luoda uusi oikeuden kehys, yksinkertaistaa läpinäkyvää standardoitua arvonverismistä varten, jotta EU-markkinat pyydän anteeksi, että keskeytän huomioksi muille. Vihreät kommunistit ja neuvonantajat, lopettakoot nuo keskustelut käytävillä, koska tämä häiritsee suluissa ystävät. Voisitteko nyt lopettaa tuon mölinän ja kuunnella puhujaa? Pelkästään Peter puhuu, tämä koskee myöskin avustajaa, älkää häiriköidkö. Te voitte kyllä avustaa, mutta ette häiriköidä. Peter, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Nyt jatkan Mihailin puheenvuoroa. Erityisestikin pk-yritysten kannalta tämä voi olla suureksi hyödyksi. Pankit pystyvät kenties antamaan enemmän luottoa, mikäli niillä on erilaisia, enemmän erilaisia rahoitusmalleja. Tämä saattaa olla siltana pk-yrityksille, mikäli pk-yritykset eivät suoraan pääse pääomamarkkinoille itse. Siksi tässä suhteessa halusin esittää kysymyksen. Miksi synteettinen arvopaperistäminen jätetään ulkopuolelle komissiodotuksesta? Olemme kuulleet usein, että PK-yritykset eivät pidä näistä arvopaperistämisestä, mutta pikemminkin halusivat valita synteettisen mallin. Miksi tämä, nämä synteettiset tuotteet eivät ole mukana? Kenties kollegoiden kanssa voitaisiin pohtia, Voitaisiinko tähän päästä, koska tiedämme, että pk-yritysten rahoitus on erittäin tärkeä tavoite. ABCP-instrumenteista sitten toteaisin, että joidenkin laskelmien mukaan pääomavaatimukset tietyn tyyppisiä omaisuusvakuudellisia velkakirjoja varten ja myöskin näitä transaktioita varten lisääntyvät, vaatimukset lisääntyvät sekä komission ehdotuksessa että neuvoston kompromississa. Olemme tehneet laskelmia joiden mukaan pääomavaatimukset tyyppisen Saksan auton valmistajan instrumentit, niiden vaatimukset nousisivat 100 prosentteja. Saksan autoteollisuuden kannalla puolella on pelkoa siitä, että tämä saattaa tuhota nyt valmistellun lainsäädännön. On pelättävissä, että juuri tämä vaikutus esimerkiksi Saksan autoteollisuuteen saattaa vaarantaa tämän lainsäädäntöaloitteen. On tärkeää, että elvytetään EUn arvopäästämismarkkinat. Siksi katsomme, että on tärkeää, että meillä on tiettyä kunnianhimoa myöskin neuvotteluissa. Vähemmän kunnianhimoisempia olemme kuitenkin kuin neuvosto tässä suhteessa. Pyrkimys linkittää eristys arvopäästämisen kanssa edikseen ei tunnu olevan hyväksyttävä lähestymistapa. Kiitos paljon. Näin puhui siis Michael Toirer. Peter. Kiitos paljon Peter. Kommunistit sillä edelleenkin neuvottelevat keskenään, jotka seuraa keskustelua. Moli sitten vihreistä. I only have a few brief Pari löytä kommentteja. On ollut vaivan arvosta tulla tähän valiokuntaan, kun se on samaa mieltä, niin ei sen käsissä että, että kaikki mahdollista eurooppalaisessa politiikassa. Meidän täytyy pysyä EU-ssa. Tässä Tästä paperista ei ole varjasteleiden kanssa niin keskusteltu, mutta pari kommenttia tässä kuitenkin. Mä keskustelemme tästä sitä, kuinka paljon äh, riskipääomaa pankkien pitäisi pidättää, kun ne laskevat liikkeelle riskipääomaa. Eli taseesta riskiä ja vapautetaan sitä kautta pankkien lainaamaa mutta jos se sitten siirtyy tasaiselle to- puolelle, niin se riski vähenee. Tämä pankkijärjestelmän yhteenkytkentä merkitsee sitä, että jos riski pyörii järjestelmän sisällä, niin varovaisuus periaatteessa ei ole saavutettu eteisyyttä. Tämä on tämä kahden mietinnön välinen yhteys, ja olen varjosteli kummassakin mietinnössä ja ilmeisesti ainoa, joka näin tekee, ja pyrin seuraamaan näitä kahta kytkentää, joten kaksi avainkohtaa vihreiden lähetämiskohtapaan. Ensinnäkin pankin varovaisuussäännöt ja reaalitalouden ongelma pitäisi pitää erillään. Meidän ei pitäisi ajatella niin, että pankkitoiminnan riski, riski voidaan lisätä talouden elvyttämiseksi ja että pankkien valvonnan varovaisuuden väheneminen jotenkin ratkaisisi talousongelmia. Kansalaiset ovat jatkuvasti ää, köysissä, kun pankkitoiminnan riski lisääntyy. Meidän pitää suojella kansalaisia pank- pankkiriskeiltä. Ja sitten muiden sektoreiden arvopaperistaminen ja muiden omaisuuserien käyttäminen, esimerkiksi kiinalainojen ja asuntolainojen käyttäminen arvopaperistamisessa vähentäisi riskejä, koska ne eivät ole osa pankkien verkostoa, joten me haluaisimme maksimioisuuden pankkien pidättämisosan osuuksista, mutta muiden kuin pankkien pidättämisosuuden suhteen voisimme ajatella toisella tavalla. FD. EFDDstä ei tunnu olevan ketään paikalla. Herra Mono puhuu puhelimessa. Ja menettelisimme puhujalistaa. Meillä on Pervange Perez. Ole hyvä, Pervange. Ähm. Kiitos, puheenjohtaja. Ensinnäkin, niin kuin puheenjohtaja Kalteri totesi, aikataulua pitäisi nopeuttaa parlamentin, parlamentilla on oma roolinsa. Ja sen täytyy saada äänensä kuuluviin ja puhua kansalaisten puolesta. Kansalaisten kannalta tämä sana securitization, arvoperistämerinen, ei sano paljoakaan, ja kriisin yhteydessä on kuitenkin tärkeä asia. Meidän pitäisi nyt, ei pitäisi mennä ilman takuita liian nopeasti tässä asiassa eteenpäin. Ymmärrän kyllä, että neuvoston puolella on tiettyjä argumentteja, joita on kehitetty, ja siellä on sitten päädytty siihen, että halutaan edetä nopeasti. Ja sanottu, että syynä on se, että halutaan varmistaa pk yritystä rahoitus, jonka pankit eivät rahoitusta anna riittävästi, ja Junckerin suunnitelman kautta pyritään löytämään uusia rahoituslähteitä. Tämä on tietystikin yksi tapa, jolla pk-yritykset tai jolla pankit voivat hoitaa näitä järjestelmättömiä lainoja. Totesin, että meidän pitäisi hieman pistää tässä kampoihin, kun tarkastetaan ehdotusta. No otetaanpa esimerkiksi Junckerin suunnitelma. Keskustelun käyty täällä meillä Fernandes Pulmanin mietinnön yhteydessä. Jotkut katsovat, että paras tapa saada liikkeelle Junckerin suunnitelma on se, että enemmän turvattaisiin julkiseen rahaan sen sijaan, että luotettaisiin yksin omaan yksityiseen sektorin riskinottajana – ja tämä on juuri se ongelma, joka edessä nyt ollaan. Talouden rahoittaminen pitäisi paremminkin varmistaa siten, että yksityinen sektori ottaa riskejä. Minun mielestä tämä ei ole se henki, jossa neuvosto ja komissio haluavat edetä. Kuitenkin katsomme Euroopan parlamenttina, että meitä tulee ottaa valppaita tämän asian suhteen. Minä tuen sitä esittelen ehdotusta, joka tähän liittyy. Hän valmis, halusi va- parempaa valvontaa arvoperistämiselle ja niin siihen, kuinka luottoluotokustaitokset tekevät työtään, koska rahoituskriisin yhteydessä nähtiin, että luottoluokituslaitokset eivät ole oppineet mitään. Ja pitkän aikavälin investointien elvyttämiseksi Euroopan parlamentin täytyy antaa panoksensa tähän keskustelun. Me pystymme lainsäätäjänä suuntaamaan asiaa se, juuri pitkän aikavälin etuisimmällä pitäen. Rahoitusmarkkinat ovat sokeata, ellei lainsäätäjä anna jotakin suuntaa, mihin suuntaan mennä. Minusta vaikuttaa siltä, että kun on kyse pitkän aikavälin investoinnista ja Junckerin suunnitelmasta, olemassa yksi strategia, jota me peräänkuulutamme, jota ei vielä ole. Sopivaa rahoitusta, joka liittyy ekologiseen siirtymään. Kuinka voitaisiin tuota välintä käyttää hyväksi, että saataisiin, ja kuinka saataisiin rahoitusta juuri tuohon viherryttämiseen, ekologiseen muutokseen aikaan. Tätä täytyy pohtia. Kumpikin seitsemän lyhyesti puheenvuoro, mutta vain hyvin lyhyesti. Nyt menettelyn vastailulla on ei suinkaan päättymässä, joten Paul Tang puhuu ensimmäisenä. Kiitos puheenjohtaja. Näissä oloissa paras pitää lyhyt puheenvuoro. Säädin sanat olivat minulle myönteisiä. Haluan työskennellä, siksi olen skeptinen. Eli tässä mahdollisuuksia saada tämä toimimaan, mutta riskejäkin on arvopaperistamismarkkinoiden elvyttämisessä. Me tarvitsemme tasapainoisen lähestymistavan tasapainon saavuttamiseksi. Painotan, että tarvitaan aikaa ja kovaa työtä. Sain paljon hyviä rakentavia kommentteja jotka mahdollistavat hyvän ehdotuksen laatimisen ja mahdollistavat niiden parantamisen. Kiitos. Kiitos Paul, toinen esittelijä Pablo, ole hyvä. Sure, I will be... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin puhun lyhyesti ja haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja kollegoita, jotka antoivat panoksensa tähän keskusteluun. Meidän pitää olla tosiaan valppaina On selvää, että meidän täytyy pyrkiä rahoituksen vakauteen ja yksi painopistealueesta on tietysti pk-yritykset. Meidän täytyy miettiä pk-yritysten rahoituslähteiden monipuolistamista ja meidän täytyy pyrkiä pääomamarkkinoiden täytäntöön panoon mutta tämä on kuitenkin ensimmäinen tärkeä askel siihen suuntaan. Ymmärrän myöskin huolenaiheita, joita eri jäsenillä on. Ja kun puhutaan siitä, pitäisikö tätä tilannetta vauhdittaa vai ei, niin meidän täytyy oppia kuitenkin kriisistä. Sitten lähestymistapojen hierarkia ja luottoluokituslaitosten rooli. Olen saman huolissani kuin monet kollegat näistä asioista, ja meidän täytyy sitten katsoa, mikä on luottoluokituslaitosten rooli, eli millaisen roolin haluamme niille antaa. Ja meidän täytyy myöskin katsoa asioita, jotka liittyvät näihin STS-kysymyksiin. Haluamme lisää läpinäkyvyyttä. Eli viime kädessä arvostan kaikkien kollegoiden kommentteja ja sitten odotan innolla läheistä yhteistyötä, jotta saamme aikaan tasapainoisen mietinnön Paltangin ja muiden varjoesityöiden kanssa. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia paljon tästä erittäin hyödyllisestä ja tärkeästä keskustelusta. Kuten te tiedätte, aikataulun mukaan julkinen kuuleminen järjestetään 13. kesäkuuta. Mietintulosta käsitellään 21. kesäkuuta ja takarajatarkistuksia varten on 20. heinäkuuta ja 22. päivä heinäkuuta toista mietintöä varten alkuperäisen aikataulun mukaan. Tämän, näiden pitäisi mennä lokakuussa tarkastus, tarkistusten tarkastelukeskusteluun ja sitten marraskuussa täysistuntoon koordinaattoreille totesin, että kenties voitaisiin koordinaattoreiden kesken pohtia sitä, voitaisiinko tätä prosessia hieman nopeuttaa Suuri enemmistö koordinaattoreista tuntuvan tällä mielellä tietystikin esittelyiden ja neuvottelutiimin kanssa täytyy keskustella niin ikään koordinaattorien kanssa tästä mahdollisuudesta. Mutta minusta olisi hyvä kyllä, mikäli hieman nopeammin tätä prosessia vietäisiin eteenpäin. Kuitenkin parametilla täytyy olla riittävästi aikaa ja valiokunnan niinkään riittävästi aikaa pohtia ja tarkastella tarkistuksia ja kompromisseja ja sitten määritellä valiokunnan lopullinen linjaus. Kenties voitaisiin kuukaudella nopeuttaa tätä kesätauon jälkeen. Ja sitten tietystikin tästä teille ilmoitetaan hyvissä ajoin. Kiitoksia. Nyt voimme sitten siirtyä äänestykseen. Äänestyksiin. Monikossa ensin Mifid Mifir-asia nopeasti. Eilispäivänä jo me keskustelimme Olkaa hyvä. Chairman, uh, I'm asking for the... Puheenjohtaja. Menettelyyn liittyvä kysymys. Koordinaattorin kokouksessa Strasbourgissa sovimme menettelystä, jossa valmistelemme kaikki lopulliset kompromissit ajoissa kaikille poliittisille ryhmille, jotta ne pystyvät niitä tarkastelemaan ja jotta he pystyvät valmistelemaan äänestyslistat. Ja eilen illalla kirjoitin tästä teille ja totesin, että tätä aikataulua oli rikottu eilen, eli kehottaisin, että pidätte kiinni näistä säännöistä ja lykkäätte äänestystä tästä toisesta kysymyksestä. Mielestäni tämä on kysymys, jossa meidän täytyy noudattaa sääntöjä, koska erityisesti pienet ryhmät eivät pysty kunnolla tarkastelemaan näitä kysymyksiä ja luomaan ryhmän kantaa, kun näitä kompromisseja toimitetaan niin myöhäisessä vaiheessa. Olettaakseni tämä ei työjärjestyspuheenvuoro, vaan Pekinkin menettely tapa kysymyks 185 työjärjestyksen artiklan pohjalta. Käsittääkseni vihreät ja kue haluavat puhua samasta asiasta. Yksi puhuja voi puhua puolesta ja toinen vastaan tästä lykkäysehdotuksesta, mutta ensin minun täytyy vastata teidän huomioonne. Te, mitä te sanoitte, ei pidä nyt aivan paikkaansa. Ensinnäkin se, mistä puhutte, päätettiin viime torstaina, ei, oli vain suuntaviiva, ei se ollut mikään tiukka sääntö. Ja se hyväksyttiin viime torstaina, joten loogista on se, että hieman tarvitaan aikaa, jotta tämmöinen käytäntö otetaan vastaan, otetaan käyttöön. Torstain jälkeen poliittisten ryhmien pitäisi ainakin olla kokoontuneina ja sitten Strasburgissa tämä voisi astua voimaan. Tämä on joka tapauksessa hyvin muotoseikkaan perustava vastaus. Sisältöön liittyvä vastaus on se, että äänestyslistat jaettiin mukaan uuteen kompromissit kello 15 eilispäivänä. Kaikki jaettiin silloin. Sitten käytiin keskustelua ja keskustelun aikana sitten jotkut pyysivät hieman hienosääntöä. Ja tuon keskustelun perusteella, valiokunta kävi, esittelijä sitten pyrkii löytämään laajemman enemmistön ja otti huomioon keskustelussa esitetyt seikat ja hän teki aivan minimaalisia muutoksia. Yksi meppi pyysi yhtä pientä sanamuutosta yhteen kompromissiin. Tämä ei lainkaan muuttanut kompromissien rakennetta tai äänestyslistan rakennetta. Ja poliittisilla ryhmillä oli koko ajan mahdollisuus seurata keskustelua. Ja tämä pieni muutos äänestyslistaan jaettiin kello 18 ja tämä toimitettiin poliittisille ryhmille. Tämä on täysin meidän suuntaviivojen mukaista. Nämä ovat vain suuntaviivoja, eikä suuntaviivoista ole edes ilmoitettu, joten ne eivät ole edes astuneet voimaan. Joten täysin legitiimiä että poliittinen ryhmä kyllä pyytää lykkäystä, mutta ei tälle ole mitään oikeudellista perustaa. Tämä on pelkästään silloin poliittisen ryhmän pyyntö, ja pyynnön voi tietystikin esittää, mikäli sellaisen esittää. Siitä voidaan äänestää. Yksi puhuja voi puhua tämän pyynnön puolesta ja toinen vastaan. Kuka halusi puhua tätä lykkäyspyyntöä vastaan? Yksi puolesta ensin. Kiikolt puolesta. Um, K. Roberto, colleagues, So... Niin ensinnäkin kiitoksia esittelijälle ja varjoesittelijöille hyvästä yhteistyöstä, mutta tämä nyt ei liity siihen. Me sovimme, että mitään suuria muutoksia ei tehdä enää kello 15 jälkeen edellisenä päivänä. Sanoitte, että nämä muutokset eivät ole olennaisia, mutta meidän ryhmällemme ne ovat hyvinkin tärkeitä, ne muuttavat tätä sisältöä, koska nyt korkovähennyskelpoisuudessa tilanne on täysin muuttunut ja nyt tämä tilanne on heikompi kuin Yhdysvalloissa. Eli nyt emme sitten tiedä, miten äänestää. Meidän pitää ryhmässämme keskustella tästä asiasta ja tämä on nimenomaan se asia, josta koordinaattorit sopivat, eli miten yritetään välttää tällaisia tilanteita. Ja siksi vetoan nyt kollegoihin, jotka kaikki olivat paikalla koordinaattorien kokouksessa, eli lykätään tätä äänestystä, jotta voidaan järjestää koordinaattorin kokous, jotta voidaan välttää suurtiin asioihin liittyvät muutokset viime hetkessä. Näitähän ei pitäisi tapahtua, tämä ei ole mikään oikeudellinen argumentti, vaan tämä on kysymys yhteistyömenettelystä. Ja haluaisin nyt tukea tätä sopimusta, enkä yrittää kiertää sitä. Eli olen nyt aika pettynyt siihen, että tätä sääntöä on näin nopeasti rikottu. Tehtäväni oli puolustaa poliittisen kompromissin sisältöä Tämä ei minun tehtäväni. Voin vain puolustaa menettelytapaa ja parlamentin mahdollisuutta äänestää niin kuin ECOFIN kokoontuu huomispäivänä. Siksi me nyt haluamme äänestää. Mikäli haluamme, että parlamentin ääni tulee kuuluviin, kannasta täytyy äänestää ennen ECOFIN kokousta, jossa puhutaan veroasioista. Silloin koko menettely, tämä parlamentin kuuleminen valuu tyhjiin. Tämä on nähdäkseni relevantti argumentti, jonka puheenjohtajana voin tehdä. Kuka sitten haluaisi puhua lykkäämistä vastaan. Elisa. Thank you, Chair. I... Kiitoksia, puheenjohtaja. Ymmärrän kyllä, millaisia huolenaiheita tietyillä poliittisilla ryhmillä on, mutta mielestäni meillä pitää nyt olla maalaisjärkeä, kun tarkastelemme näitä täytäntöönpanosääntöjä. Tässä tapauksessa emme voi nyt tehdä tyhjäksi kaikkia keskusteluita, joita käytiin hyvistä syistä ennen varsinaista äänestystä. Eli kaikki jäsenet ja poliittiset ryhmät olivat tietoisia siitä, mistä tässä on kyse. Eilen käytiin keskustelua. Ja joko me täysin lyömme lukkoon kantamme kolme päivää tai kaksi päivää etukäteen, eikä silloin kannata enää keskustella tästä ennen äänestystä, koska silloinhan nämä kannat on lyöty lukkoon ja ne ovat hakattu kiveen tai sitten jätämme hiukan liikkumavaraa muutoksille ja kompromisseille, joita saattaa tulla ja joita pitäisikin tulla näiden keskusteluiden jälkeen. Eli siksi näitä keskusteluita käydään. Ja tässä tapauksessa on myöskin tämä rajoitus, jotka mainitsitte. Eli me yritämme nyt vauhdittaa tätä menettelyä hyvästä syystä. Eli mielestäni tätä oikeaa henkeä on noudatettu. Me voisimme nyt vain sitten äänestää näiden keskusteluiden jälkeen, enkä mielestäni tässä ole rikkomassa mitään sääntöä. Kiitos. Nyt yksi puhuja puhui puolesta ja yksi vastaan, joten voimme nyt äänestää. Äänestääkö koneisesti? Tehdään ensin koen äänestys. Kokeillaan, että laitteet toimivat. It's a test. This is a Tämä on ihan vain koeäänestys. Emme nyt äänestä nyt lykkäämisestä, vaan ihan vain kokeilemme, että koneet toimivat. Koeäänestys päättyy. Ja nyt sitten äänestämme lykkäämispyynnöstä. Ketkä ovat lykkäämisen puolesta? Äänestäkö kyllä. Ketkä haluat äänestää nyt? Niin, no, joka tapauksessa äänestys alkaa nyt. Äänestys päättyy. Hylätty, joten siirrymme äänestykseen. Ja ensin meidän täytyy äänestää, kuten sanoin, MIFID MIFIR asiasta toimijoiden välisen sopimuksen perusteella artikla 73.5 MIFID nimenhuutoäänestyksenä. nimenhuutoäänestyksenä. Ja jos joku äänestää vastaan, niin hänet ammutaan, sanoo joku puheenjohtajan vierestä. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten MIFIR nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys. Ja minun äänestys alkaa. Ja sama uhkaus. Greens and communists. ilman mikrofonia tulkit eivät kuule. Feel free to vote. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Kuten sanoin jo eilen, Tämä oli loistosuoritus, että näin nopeasti saatiin sopua näin monimutkaista asiasta kuin Mifidistä ja Mifiristä. Nyt siirrymme sitten eteenpäin, mutta ensin minun täytyy löytää kyllä paperini. No niin, siirrymme sitten Bajen mietintöön veronkierto Käytännöiden käytänneiden estäminen, jotka vaikuttavat suuren sisämarkkinan toimintaan. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneisesti. Uskon, että se hylättiin, mutta tarkistetaan. Äänestys päättyy hylätty. 43 tarkistus puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Luulen, että se hyväksyttiin kyllä. Yksi ääni vielä puuttuu. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi A Täällä on pyydetty kohta kohdalta äänestystä, joten äänestämme kuudessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmasosa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. osa puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Kaksi ääntä vielä puuttuu. Vai eikö? Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Viides osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan viides osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kuudes osa puolesta. Kuudes osa. Periäänestys 116. Vihreät ovat tätä pyytäneet. 116. Pyydän anteeksi. Minun olisi pitänyt selventää, mistä on kyse. Puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Meni tasan, joten hylätty. Joten siirrymme nyt sitten tarkistukseen 117 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 118 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi B suullisella tarkistuksella, jonka ovat tehneet vihreät. En suullisesta tarkistuksesta äänestys puolesta vastaan. Hylätty. Sitten kahdessa osassa kompromissi B. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1, 2, 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 128 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 130 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneisesti äänestys Äänestys päättyy. Hylätty. 132 puolesta vastaan. Sama enemmistö varmaan, mutta tarkistetaan äänestys alkaa. Hylätty. 142 puolesta vastaan. Tarkistetaan 142. Hylätty. Kompromissi C. Suullisen tarkistuksen kerran sanoi GOE puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi C. Ilmaisuullista tarkistusta puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Selvä. Selkeä enemmistö, mutta kompromissi C. Äänestys alkaa. Tuo, One EPP too many. Yksi e liikaa. Please, still one EPP too many. Okay. Vote is closed. Äänestys päättyy. neljä kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää. EPP näkyy nyt 148 puolesta. Va- Tarkistetaan 148 äänestys alkaa. Hylätty. Kompromissi D puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi E. Guen suullinen tarkistus ensin puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ilman suullista tarkistusta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 154 puolesta vastaan. Tarkistetaan 154. Vote is closed. Reject. Hylätty. 155 puolesta vastaan. Tarkistetaan 155. It is open. Vote is closed. Rejected. Hylätty. 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 157 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 158 puolesta vastaan. Tarkistetaan 158. Äänestys on päättynyt. Hylätty yhdellä äänellä. 159 puolesta vastaan tyhjä. 160 puolesta vastaan. Tarkistetaan 160. Vote is closed. Adopted. Hyväksytty. Yhdellä äänellä. 161 puolesta vastaan. Tarkistetaan 161. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. 162 puolesta vastaan. Sama enemmistö, mutta tarkistetaan. Eli kollegaa vielä äänestämättä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 163 puolesta vastaan. Tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 164 puolesta vastaan SD on vastaan, siis hylätty. 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 163 puolesta, 6 puolesta vastaan. 166 tarkistetaan. Rejected. Still one collect to vote. Vote is closed. Adopted hyväksytty äänellä. 167 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Vote is open. Vote is closed. Adopted. One. Hyväksytty 168 puolesta vastaan Herkunen yhdistelmä tarkistetaan. 168. Huh? You have a plus on 168? Okay, no, because I have a minus on the rapporteur voting list, so I... Okay. Follow us, it's always... But it's rejected. Hylätty. 169 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan 169. Vote is closed. Rejected. Hylätty. 171. Suullisen tarkistuksen kerran puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 175 puolesta vastaan tyhjää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 Vote is closed. Is adopt. Hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan. Tarkistetaan 25. Vote is closed. Adopted 186. Hyväksytty 186 puolesta vastaan. Tarkistetaan 186. The vote is closed. Is adopted. Hyväksytty. 189 puolesta. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. 190 puolesta vastaan äh, hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 193 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Vote is open. Vote is closed. Rejected one Hylätty 194 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistetaan 194. Still one colleague to vote. Vote is closed. Is adopted. Hyväksytty. 195 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 201 puolesta sitten vastaan. Tarkistetaan 201. Vote is closed. Rejected. Hylätty. 202 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan 202.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 Compromise A. Hylätty kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 212 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. two colleagues to vote. Vote is closed. Adopted. Hyväksytty kompromissi J puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 215 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 216 puolesta vastaan. Tarkistetaan 216. one to vote. Colleagues not voting yet. Okay. Vote is closed. Rejected. Hylätty. 217 puolesta vastaan tyhjää. Näyttää hylätyltä. 218 puolesta vastaan. Tarkistetaan 218. One, not voting. Yes, vote is closed. Adopted. Hyväksytty. Kompromissi K puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 221 puolesta. 221 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 222 vastaan. Tarkistetaan. Vote is closed. Adopted 223 in favor. 223 puolesta vastaan. Käsiä ei näy. 223. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 226 puolesta vastaan Täytyy taas tarkistaa, jos te ette nosta käsiä kunnolla ylös, niin täytyy tarkistaa. No niin, äänestys päättyy. Hyväksytty. 228 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 229 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 230 puolesta vastaan tyhjään Hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjään. Hyväksytty. 235 puolesta vastaan tyhjään. Hyväksytty. 236 puolesta vastaan Tarkistetaan 236. Äänestys alkaa. Pärjäntä puuttuu vielä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 237 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 233 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 47 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan 54. Äänestys alkaa. Kaksi ääntä puuttuu vielä. Hylätty. 55 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi N, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi O, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan. Tarkistetaan toinen osa, äänestys alkaa, kompromissi O. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 70 äänestys alkaa. EPPltä yksi liikaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi P ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan 76. Äänestys alkaa. Ei pepeltä yksi liikaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi Q puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 84 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 85 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 86 puolesta vastaan. Tarkistetaan 86. Äänestys alkaa. EPPltä yksi liikaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 87. Ei kun se raukeakin. Kompromissi R kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty kolmas osa puolesta, vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa, eli äänestys alkaa. Niin siellä on neljäskin osa. Tämä oli siis kolmas osa. Kolme ääntä puuttuu. Kaikki äänestävät. Äänestys päättyy. No niin. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Neljäsosa puolesta vastaan tyhjää. Kädet eivät nouse, eli täytyy taas tarkistaa. Äänestys alkaa.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 Nimenhuutoäänestys näin korjatusta tekstistä. Niin, EPP haluaa puheenvuoron. I ask for a little break because we... Pieni tauko. Täytyy uudelleen arvioida ryhmän kanta. A little five minutes. Okay. Viisi minuuttia hyväksytään. Pienen minuutin tauko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 change the, the, the uh, we can, ah, okay, good. So, colleagues, So, dear colleagues, we can... No niin, kollegat. Nyt äänestämme, eli käykää paikoillenne. Everybody ready? Okay. Ovatko kaikki valmiina? Eli nyt äänestämme nimenhuutoäänestyksenä näin muutetusta tekstistä. Äänestys alkaa. EPPltä yksi liikaa. Vieläkin yksi ääni puuttuu. No nyt EPPltä puuttuu yksi ääni. Eiku, no niin, nyt taas yksi liikaa. Yksi liikaa. No niin, äänestys päättyy. 18 puolesta 14 vastaan 24 tyhjää. Ja sitten lainsäädäntöpäätösasmaehdotus nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. EPPltä yksi liikaa. Äänestys päättyy. 20 puolesta 15 vastaan, 21 tyhjää. Eli hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Lamberts, olkaa hyvä. I just want to... Puheenjohtaja, haluaisin vain painottaa sitä, että teidän argumenttinne koska Ecofinin vuoksi, niin en usko, että Ecofin nyt kovinkaan liikuttuu tästä tuloksesta. Tuskin se heitä hetkauttaa suuntaan tai toiseen. Uh, not a good point in my opinion. No mielestäni se nyt ei ollut kovin hyvä pointti. Enemmistö on enemmistö ja meillä on nyt teksti, joka, josta äänestettiin. Chairman. Can, can the... Mr. Luke? Yes. Edustaja Luke. Just to announce. Haluaisin siis ilmoittaa, että Haluaisin käyttää artiklaa 56 ja ilmaista vähemmistö ääneni tähän. Tässä yritysten vapautta vähentää liikaa. Minusta aika ei myöskään ollut kypsä näiden ehdotusten arviointiin, koska valikunta ei ollut harkinnut niitä riittävästi, koska aikapaino oli niin suuri. Ot. Kiitoksia, panemme tämän merkille. Kiitoksia. Eli kokous voidaan päättää. Seuraava kokous on 30. päivä, 30. toukokuuta kello 15. Kiitoksia, kokous päättyy.